Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiejsze posiedzenie. Zgodnie z wczorajszym... Hyvää huomenta arvon kollegat. Voimme aloittaa valiokuntamme kokouksen. Kuten eilen jo sovittiinkin, niin tänään aloitamme äänestyksellä aiheena uusi elintarvikkeet. Kollega Sarbu on valmistellut tämän tekstin Ympäristövaliokunta on vastaavana valiokuntana tässä mukana. Tänään meidän pitäisi hyväksyä lausunto, koska 24. päivä 11. tekstistä olisi tarkistus, tarkoitus äänestää. Tarkistusten jättämisen määräaika oli 10. lokakuuta ja siihen mennessä jätettiin 271 tarkistusta. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Haluaako esittelijä lausua muutaman sanasen? Ei ilmeisesti halua, joten siinäpä tapauksessa ehdotan, että siirrymme suoraan äänestykseen. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie nad No niin, aloittakaamme. Kompromissi A. Ensimmäinen osio Ja ihan kättä nostamalla puolesta äänet, vasta äänet, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 102 puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistus 106, kollega Buveen käsialaa. Puolesta äänet vastaan hylätty. Satakahdeksan puolesta. Edustaja Moin tekstiä puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus B seuraavana. Äänestäkäämme ensin osasta 1 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten toiseen osioon Siis toinen osa puolesta vastaan hylätty. Osa kolme puolesta vastaan hylätty. Tämä tarkoittaa, että nyt siirrymme käsittelemään edustajan Moin tarkistusta numero 138 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen C. Puolesta kollega Taravella pyytää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kysyä, että kun tämä kompromissi, vain yksi osa kompromissista on hyväksytty, jos minä ymmärsin oikein, mutta loppuosa ei ole tarkistuksista 109 lähtee. Raukeavatko ne vai Pysyvätkö ne siellä? Pitääkö niistäkin äänestää, koska koko kompromissia ei ole, ei ole tässä hyväksytty? check. Check? check. No, eh, jeśli eh, kompromis B jest przyjęty, e, Jos kompromissi B hyväksytään, niin 109, 110, 111, 113 ja muutama muukin vielä tästä raukeaa. Mutta koska kompromissitarkistus B ja sen ensimmäinen osa hyväksyi, niin nämä kyseiset tarkistukset, jotka luettelin, niin raukesivat. Sorry, you Moment. have my list, uh, you have our list.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 vähän näistä taustoista. Eli jos kompromissi B hyväksytään, niin silloin tarkistukset 109, 110, 111, 113, 148, 305 ja niin poispäin, ne raukeavat, joten näin pääsemme tarkistuksen 138. Thank you. Yes, I have. Okay. W takim razie przechodzimy do... Hyvä. Eli näin pääsemme kompromissitarkistukseen C. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 124. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. mamy jednego, jedną osobę głosującą z socjalistów za dużo. SD-riveistä on yksi ääni liikaa annettu, samoin kansanpuolueen riveistä, eli äänestys uusitaan. Eli tarkistus 124, koneäänestys alkaa. No. One EPP too many and one socialist too many jeszcze raz proszę o skorygowanie panów e, przez e, koordynatorów i otwieram ponownie, e, otwieram ponownie głosowanie. Otwieram ponownie głosowanie. Przypominam. Eli aloitetaanpas äänestys vielä kerran uudestaan, sillä SDn ja EPP-riveistä äänestettiin liian moni edustaja äänesti, eli äänestys alkaa. Mamy, e, tak, 40 za, pan Mr. Chairman, it's not necessary. Rode. And they can just remove their cards and then you can... Tarviiko tästä äänestä enää ollenkaan? Me vain poistamme nämä kyseiset kortit. Eli jos kyse oli siitä, että kansanpuolueen ja sd riveistä oli yksi ääni liikaa, niin poistetaan ne vain ja sillä selvä. Sientä. Toden totta, tehdään näin. Niin, ja äänestys ihan muuten sivumennen mainittuna päättyi. Hylätty. Näin pääsemme tarkistuksiin 125 ja 126 puolesta, eli tarkistukset 125-126 kyseessä ja vasta-äänet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 Oui, ah, this one was uh, adopted. Yeah? No adopted. Oh, yes, it is adopted. Okay, okay. Adopted. Okay, okay. Do 24, Okay. Przepraszam, e, błąd był e, w zapisie sekretariatu. Przechodzimy do poprawki 127. Niin, pyydän anteeksi. Siis tarkistuksen 127 tähän liittyen puheenvuoro, olkaa hyvä. Liisa, Anteeksi puheenjohtaja, minä otan nämä tarkistukset 125-128 raukeavat johtuen edellisestä äänestyksestä. Dzisiaj upadła. 124 raukesi. Siis 124 hylättiin, joten tästä syystä meidän on äänestettävä myöskin näistä kyseisistä tarkistuksista. Eh, doesn't Must be voted. One, two, four must be voted. The vote. No. Now it's after putting to the vote one, two, four. Did you put to the vote one, two, four? Yes, ta poprawka upadła, proszę Pani. Poprawka 124 upadła. we are here and every vote this 124 Proszę Państwa, poprawka 124 upa... Proszę Państwa, poprawka 124 poprawka 124 upadła. No niin, hyvät naiset ja herrat. 124 hylättiin äänestyksessä, joten tästä syystä äänestämme tarkistuksesta 127. 125 ja 126 on jo käsitelty. Hetkinen, 127 myöskin raukea, eli seuraavaksi 129 Boveen tarkistuksen puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 120 puolesta vastaan Tak, poprawka została odrzucona. Poprawka 100... Hylätty. Seuraavana tarkistus 133. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ensimmäiseen blokkiäänestykseen, eli osio 1 puolesta hylätty. Simme do poprawki 136. 136 tarkistuksen seuraavana puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan hylätty. 140 puolesta vastaan hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen numero 144. Ei, anteeksi. Sataneljäkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty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 Äänestys on toimitettava uudestaan, koska SD-riveistä oli liikaa ihmisiä äänestämässä. Eli äänestys alkaa. Tarkistus 145. Koneäänestys päättyy. Jest, mamy też socjalistów jednej osoby za dużo. Ja edelleen SD-riveistä liikaa ääniä annettu. Se on podanie wyniku. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Poprawka została odrzucona. Hylätty. Przechodzimy do poprawki 146 pana Bowe. Seuraavaksi Boveen tarkistukseen numero 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kakkosblokkiin. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemmekin tarkistukseen 150 puolesta vastaan hylätty. 152 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. 153 puolesta vastaan hylätty. Siirtykäämme tarkistukseen 155. Siis 155 puolesta vastaan hylätty. 157 edustaja Moin tekstiä puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kolmosblokkiin Haluaako joku, että tarkistamme äänestystuloksen tarkistuksesta 157? Ei näytä olevan tarpeen, joten näin pääsemme tähän mainittuun kolmas blokkiin. Ai kyllä, tarkistusta pyydetään. Tarkistus 157, koneäänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Okei. Okay. SD-riveissä taas yksi liikaa äänestämässä. Äänestys on varmaankin toimitettava uudestaan. Tai eipäs tarvitsekaan, sillä selkeä lukemin tämä hylättiin. Joten nyt pääsemme tähän kolmosblokkiin. Niin, voimmeko äänestää nyt tästä kolmosblogista puolesta vastaan? Hylätty. Tarkistus 14 esittelijän laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 162 Tarabellan laatima puolesta. Siis 162 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan ihan varmuuden vuoksi. Uskoakseni tämä kyllä kaatui, mutta tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuten jo totesin, tämä tarkistus hylättiin. Seuraavaksi nelosblokkiin. Puolesta äänet nyt. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 16 esittelijän laatima. Tarkistus kyseessä puolessa vastaan hyväksytty. 167 puolesta vastaan hylätty. nelosblokki hyväksytään, eli se tarkoittaa sitä, että muutamat tarkistukset raukeavat, mihinkä siirrytään seuraavaksi.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 tarkistukseen 170. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7. Esittelijän tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 171 Boveen laatimana puolesta vastaan hylätty. Edustaja Moin tarkistus 172 puolesta vastaan hylätty. Poprawka 170. Seuraavaksi tarkistuksen 173 puolesta vastaan hyväksytty. 174 puolesta vastaan hylätty. 175 puolesta vastaan hylätty. Sata seitsemänkymmentä seitsemän puolesta vastaan hylätty. 178 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 179 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta vastaan, siis Bouvain tarkistus 181 hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 186-188, ne ovat identtiset puolesta hylätty. Ai tarkistetaan. No, sopiihan se. Eli koneäänestys tarkistuksista 186, 187 ja 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatkakaamme tarkistuksesta 189 ja 190 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi viitosblokkiin puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Eli viitosblokki, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhden äänen enemmistöllä nämä tarkistukset hyväksyttiin. Seuraavaksi tarkistuksen 193 puolesta vastaan hyväksytty. 194 edustaja Bouveen tarkistus puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan ihan varmuuden vuoksi. Tarkistus 195, koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 196 puolesta. Vastaan Hyvä. Se on hylätty. Näin pääsemme seuraavaan tarkistukseen. Ja se on 198, eli 198 puolesta vastaan hylätty. Sata yhdeksän moin tekstiä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 100, 203, anteeksi. Puolesta vastaan Pyydän anteeksi, kyllä meidän onkin äänestettävä tarkistuksesta 201, koska ykkösblokkia ei hyväksytty. Eli äänestäkäämme tarkistuksesta 201. Puolesta vastaan hyväksytty. Kiitos. 203 hylättiin. No, muodon vuoksi äänestetään uudestaan vielä 203 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 206 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi nolla viisi puolesta Ei, tämä raukeakin. Näin pääsemme tarkistukseen 208 puolesta. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan hylätty. 210 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 2.11 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Buveen tarkistus 212 puolesta vastaan hylätty. 216 puolesta vastaan hylätty. 217 puolesta vastaan hylätty. 218 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme kuutosblokkiin. Puolesta vastaan hylätty. Ja koska tämä hylättiin, niin tästä jää muutama tarkistus välistä. Ne raukeavat. Siis kuutosblokki hylättiin. Okei, okay. powtarzam, otwieram głosowanie nad blokiem szóstym. Otwieram głosowanie nad blokiem No, äänestetään vielä uudestaan kuutosblokista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljän äänen enemmistöllä. No oli miten oli hyväksytty, mikä hyväksytty. näin pääsemme tarkistuksiin 227 ja 228 sivulta 10. Näin siitä syystä, että kuutosblokki hyväksyttiin. Eli tarkistukset 227, 228 puolesta vastaan hylätty. tarkistetaan vielä koneellisesti. Eli tarkistukset 227 ja 228. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toden totta. No, halusimme vain varmistaa kaiken varalta. Seuraavaksi tarkistukseen 229. Ei vaan 2.30. Eli 2.30 puolesta vastaan hylätty. 2.31 puolesta vastaan hyväksytty. 232 puolesta vastaan hylätty. 233 puolesta vastaan hylätty. Kaksi, kolme, neljä raukeaa. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta. Pieni hetki. Kyllä, meidän onkin äänestettävä tarkistuksesta 234, eli puolesta äänet vastaan hyväksytty. Seuraavaksi esittelijän tarkistukseen numero 20 puolesta vastaan hyväksytty. Edustaja Boveen tarkistus 235. Se raukeaa koska 234 hyväksyttiin. Eli näin pääsemme tarkistukseen 236 puolesta vastaan hylätty. 237 puolesta vastaan hylätty. 238 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistuksiin 22 ja 241 puolesta, eli siis tarkistukset 22 ja 241 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 247. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet. Hylätty. No, tarkistetaanpas 247. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. powtórzony, odrzucony. Przechodzimy do... Hylätty. 248 puolesta vastaan hylätty. 250 puolesta vastaan hylätty. 251 puolesta vastaan hyväksytty. 252 puolesta vastaan hylätty. 253 puolesta vastaan hylätty. 254 puolesta vastaan hylätty. 255 puolesta vastaan hylätty. Kaksi viisi kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaanpas koneellisesti, eli kaksi viisi kuusi. Äänestys päättyy. Hylätty. No hyvä, että tarkistettiin, kun näin tiukka oli äänestystulos. Seuraavaksi 257. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 24. Puolesta vastaan hylätty. anteeksi, anteeksi hyväksytty. Seuraavaksi 258 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Kyseessä siis tarkistus 258. Äänestys päättyy. Hylätty. Herra Boveen tarkistus 259 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi blokkin numero 7. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 260 puolesta vastaan. Se varmaankin hyväksyttiin, mutta tarkistetaan ihan varmuuden vuoksi. Koneellinen äänestys tarkistuksesta 260 alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. hylätty. Kollega Tarabella pyytää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Jose Bove on vähän nyt arka. Tarkistus 161, se, sehän tuli jo blokissa seitsemän katetuksi, mutta tämä blokki seitsemän hylättiin niin silloinhan se ei kata enää yhtään mitään. Silloin tämä 261 pitää ottaa äänestykseen. 261 pitää ottaa äänestykseen, koska Susi Boven vähän arkailee käyttää puheenvuoroa. Proszę blok, blok, szósty, blok siódmy został odrzucony. Arvon kollegat, blokki seiska hylättiin asiantuntijamme analysoivat tilanteen ja näin meidän ei tarvitse äänestää tarkistuksesta 261. A, y, miałem zaznaczone, że nie głosujemy, bo pokrywa to blok siódmy. Że za... Ohjeissani sanotaan, että tästä ei äänestetä, koska tämä on huomioitu blokki seiskassa. Eli kun blokki 7 hylättiin, niin samalla hylättiin myöskin tarkistus 261. Näin se menee. Kto jest za poprawką? Seuraavaksi tarkistuksen 262 puolesta vastaan hylätty. 263 puolesta vastaan hylätty. 265 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan koneellisesti. Kyseessä tarkistus 265. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 6, 7 puolesta vastaan hylätty. 268 Aja, no, tarkistetaan kuitenkin 267 äänestystulos. Eli Koneellinen äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahden äänen enemmistöllä. 268 puolesta vastaan hyväksytty. 269 puolesta vastaan hyväksytty. 270 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 274. Kusmiuk, Kosjevska ja kumppanit puolesta vastaan Uskoakseni tämä hyväksyttiin, mutta parempi tarkistaa koneellisesti. Koneellinen äänestys tarkistuksesta 274 alkaa. Pyydän kaikkia äänestämään. Okei. Okay. Zamykam, głosowanie nad poprawką. Äänestys päättyy. Tarkistus hyväksyttiin. 275 puolesta. Vastaan hyväksytty. 267 Boveen laatima tarkistus puolesta. vastaan hylätty. Onko ranskan kielen tulkkauksen suhteen jotain ongelmia? Puheenjohtaja, täällä ei nyt ole tällä hetkellä ranskan tulkkausta. Uusiat kohdat menivät meiltä ohi, koska emme saaneet tulkkausta. Czy już mamy tłumaczenie na język francuski? Jest. Powtar- no, Toimiiko ranskan kielen tulkkaus nyt? Hyvä. No niin, äänestetään uudestaan tarkistuksesta 276. Puolesta vastaan hylätty. 277 myös Boveen käsialaa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 26, esittelijän laatima. Tarkistus kyseessä puolesta vastaan hyväksytty. Buveen tarkistus 279 puolesta vastaan hylätty. 280 samoin Buveen laatimana puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut teille ja seuraavana 282 tarkistuksen puolesta vastaan hylätty. Boveen tarkistus 282 puolesta vastaan hylätty. 284. Eipäs sitä ennen 283. Siis 283 puolesta vastaan varmaankin hyväksyttiin, mutta tarkistetaan ihan varmuuden vuoksi. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 284 puolesta vastaan hylätty. 285. Kyllä. 285 puolesta. Vastaan hyväksytty. 287 ja 290 yhtenä pakettina puolesta. Vastaan hyväksytty. 189. Vai haluatteko tarkistuttaa tämän äänestystuloksen? Okei, tehdään niin. Eli 287 ja 290. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kuten jo sanoin, hyväksytty. Seuraavana 289 puolesta vastaan hylätty. Edustaja Moin tarkistus 291 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 29. Hetkinen. Kolme, nolla yksi. 301 tarkistukseen puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Eli 301 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 302. Edustaja Moin teksti. Puolesta vastaan hylätty. Esittelijän tarkistukseen 28 puolesta vastaan hyväksytty. 303 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 29. Tämä on esittelijä laatima tarkistus puolesta äänet, vasta äänet, hyväksytty. Kaputok, to jest za poprawko 304? 304 puolesta, paiko ei? 306. 306. Me äänestämmekin tarkistuksesta 306. Eli 306 puolesta vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistuksiin, jotka liittyvät johdantosan kappaleeseen. 31 puolesta vastaan hylätty.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 Tarkistus 2. Äänestys päättyy. No niin, nyt äänestys todellakin päättyy. Hienoa. Loistava tulos. Tarkistus 41. Niin, totesin äsken, että tarkistetaan tarkistus nämä äänestystulokset, kun ette oikein tahdo jaksa nostaa tuota kättä. Eli 41 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi tarkistukseen 49 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta

Ei, tarkistetaan sitä ennen vielä. Tarkistus 59. Ei, hetkinen, hetkinen, komento takaisin. Tarkistamme äänestystuloksen tarkistuksesta 58. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. Tarabellan tarkistus 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Eli tarkistus 59. Äänestys alkaa. Zamika głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61. Sehän oikeastaan hyväksyttiin jo, eikö vaan? Eli 61 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 67 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. Esittelijän tarkistukseen kolme puolesta vastaan Hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan hyväksytty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 77 puolesta vastaan hylätty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. 81 puolesta vastaan hyväksytty. 83 siis 83 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty. 85 puolesta vastaan hylätty. 86 puolesta vastaan hylätty. 88 puolesta vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan hylätty. 90 puolesta vastaan Aa, tästä ei tarvitsekaan äänestää laisinkaan. Eli edustajan Moin tarkistukseen 91 puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hylätty. 96. Siis pitääkö tarkistaa? Eli Tarkistuksen 94 äänestystulos tarkistetaan. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hylätty. Tarkistuksen 95. Puolesta vastaan hylätty. 101. Boveen tarkistus kyseessä puolesta vastaan hylätty. Näin voimmekin äänestää lausunto luonnoksesta tässä muutetussa muodossa. Puolesta vastaan sihteeristö toteaa, että tästä on äänestettävä koneellisesti, eli näin äänestämme muutetusta lausuntoluonnoksesta koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Kiitokset kaikille. kello 10 halusimme päättää äänestyksen, mutta tarkistuksen määrä oli niin suuri, että tähän meni muutama minuutti enemmän. Ja te pyysitte näitä tarkistuksia tuon tuosta. Useimmiten minä olin oikeassa. No, oli miten oli, äänestys on toimitettu. Ja ihan lyhyt tekninen tauko tähän väliin. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany poglądów w sprawie budżetu Unii na rok 2015. Hyvät naiset, hyvät herrat, siirrymme esityslistan kohtaan 11 keskustelu EUn talousarviosta vuodelle 2015 maatalousalan kriisivaraus. Te kaikki tiedätte tämän asian sisällön tai tämän tekstin. Te myös tiedätte, mikä päätös hyväksyttiin. On ehdotettu siirtoja talousarviosta maatalouden budjetista. Meillähän on tällä hetkellä maataloudessakin oma kriisinsä Eihän sitä ole synnyttäneet itse maanviljelijät maatalouspoliittista syistä, vaan aivan yksinkertaisesti poliittinen kriisi, kansainvälinen kriisi on synnyttänyt tämän jatkokriisin. Eli ei tämä ole markkinalähtöinen kriisi. Niin, kriisin aikana, kun emme tiedä miten tilanne muuttuu, niin tällaisina aikoina – varat tulisi käyttää maataloussektorilla eikä siirtää niitä muualle käytettäväksi. Kyse ei ole siitä, että me vain ja ainoastaan tuijotamme omaan napaamme, vaan kyse on objektiivisesta arvioinnista ja tästäpä syystä tämä kiinnostaakin niin monia tahoja. Myöskin budjettivaliokunnan väkeä on kutsuttu tämänpäiväiseen kokoukseemme. Puheenjohtaja Artio on paikalla – jos hän on paikalla, niin tervetuloa vaan. Tervetuloa. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette päässeet paikalle. Lisäksi saan toivottaa tervetulleeksi kollega Gardia Zabal. En tiedä, onko hän paikalla. Hän vastaa tästä talousarviotekstistä. Edustaja Jaar on esittelijämme. vuoden 2015 talousarvion liittyen myöskin maatalouspääosastosta pääjohtaja Heisler on vieraanamme. Tervetuloa. Ja Onnittelut siitä, että olette saaneet tällaisen tärkeän tehtävän hoidettavaksenne. Ja kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme kanssanne voineet tehdä. Ja jos teille nyt sopii, niin voisimme siirtyä suoraan itse keskusteluun. Ensimmäisenä toivoisin edustaja Jaarin käyttävän agrivaliokunnan puolesta puheenvuoron. Hän on tähän liittyen laatinut myöskin tekstin. Voisitteko kertoa valiokunnan kannan aiheesta? No niin. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin, globaalispoliittisesta näkökulmasta katsottuna kertoisin teille seuraavaa, sillä vuosittainhan Jäsenvaltiot vaativat maksuja takaisin erinöisistä syistä johtuen, välttämättä varoja ole käytetty tai virheitä on tehty. Ja lisäksi on olemassa vielä tämä ylimääräinen maksu maidon ylituotannosta. Ja sitten pitää aina vain päättää, mitä näille varoille tehdään. Se on yksi aspekti. Toinen liittyy taas siihen, että mikä on maatalousbudjetin tila. Tänä vuonna tilanne on sellainen, että yhtäältä mikä onkin ollut järkevää, niin olemme noudattaneet budjettikuria, mutta kriisejäkin on jouduttu kohtaamaan. Hyvästä tuotannosta johtuva kriisi, kauppasaarosta johtuva kriisi, siis Venäjä-yhteys tässä yhteydessä. Ja kyse on, no en sano, että tämä olisi poliittisesti aiheutettu kriisi, mutta kuitenkin Vaikea on sanoa, että maanviljelijät olisivat aiheuttaneet Venäjä-kauppasaaron. Poliittisista päätöksistä pidämme kiinni, mutta maataloussektoria pitää auttaa toimimaan myöskin kriisin vaikutusten aikana. Mielestäni tähän asti kaikki on vain loogista ja asia on sillä selvä, mutta selviytyminen tarkoittaa avun antamista ja se taas edy, edellyttää varojen tarjoamista. Ja agrivaliokunta on selvä kannassaan, eli nämä palautuvat varat tai mitkä on erinäisistä syistä palautettava, niin ne ovat maanviljelijöiden rahoja. Me olemme siis sitä mieltä, että rahat on jätettävä maatalousbudjettiin ja käytettävä kriisin vaikutusten pehmentämiseen. Tämä on meidän kantamme. Valtioiden ja hallitusten päämiehillä on muitakin ajatuksia, muitakin ongelmia maailmassa on. Se on ihan selvä, mutta aika lailla nopeasti päädymme siihen ratkaisuun, että kun jäsenmaksut ovat nousseet nousemistaan, niin jäsenvaltiot ovat halunneet näitä palautettuja maatalous maksuja käyttää budjettien paikkaamiseen, mutta kun kyse on agrimaksuista ja palautuksista, niin ne pitäisi käyttää myöskin maatalousalan kriisin vaikutusten pehmentämiseen. Ja minä toivon, että budjettivaliokunta tukee meitä tällä tiellä. Rohkaisevia päätöksiä siellä on jo tehty. Kyse ei ole mistään pilkunpaikoista. Me olemme valmiita kompromisseihin, mutta mitä emme missään nimessä voi hyväksyä, jos nämä kaikki rahat meiltä viedään. Ja lopuksi vielä seuraavaa. Budjettineuvotteluissa toimimme järkevältä pohjalta. Täytyy pitää mielessä, että maatalousala sillä on aika pieni kriisivaraus käytettävissään ja näitä varoja kyllä kipeästi kaivataan. Tästä on siis keskusteltu maitoalalla, hedelmäalalla on olemassa suuria ongelmia yhtä lailla kuin sika-alallakin, joten meidän täytyy vain auttaa maanviljelijöitä. En halua lähteä kuitenkaan näitä lukuja tässä sen kummemmin luettelemaan. Kiitoksia. Dziękuję. Czy nasi goście chcą zabrać głos? Tu kieruję zapytanie do pana przewodniczącego. No niin, Muitakin puheenvuoropyyntöjä on, eli budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä, kollega Atui. Monsieur le Président. Hyvä puheenjohtaja. Kiitos siitä, että me saimme tulla tänne tänä aamuna. Tuli Rova Guardia Sabalin kanssa tänne, joka on yleisesittelijänä talousarviolle vuodelle 2015. Komissio on ottanut meihin yhteyttä eräästä oikaisukirjelmä luonnoksesta ensi vuoden budjettiin liittyen. Me olemme toissa päivänä tiistaina saimme kuulla komissiolta asiasta meidän oman budjettivaliokunnan kokouksessamme, omassa budjettivaliokunnan kokouksessamme. Ja meillä oli siellä paikalla myös teidän valiokuntanne jäseniä tuossa tiistaisessa kokouksessa. Tässä vaiheessa budjettivaliokunnalla ei ole vielä omaa lausuntoa tai näkemystä ja haluaa kuulla teitä. Sen takia tulimme tänä aamuna tänne Rouva Gordia Savalin kanssa. Olisi ehkä aiheellista muistuttaa teille siitä, että EUn budjettitilanne on huolestuttava. Se on huolestuttava, koska tämä ero maksusitoumusten ja maksujen kanssa vain kasvaa. Maksattamatta olevat maksut vuodelta 2013 ovat nousseet 220 miljardiin me tiedämme, että monivuotinen rahoituskehys jo kahdelta vuodelta synnyttää itsessään jo noin 52 miljardia maksattamattomia olevia laskuja. Eli vuosien aikana on huomattu, että laskut päätyvät komission pöydälle, eikä komissio selviydy niistä ei pysty niitä kuittaamaan. Eli vuonna 2010 lopulla 5 miljardia oli jäänyt maksamatta, mutta vuonna 2011 11 miljardia oli jäänyt maksamatta, 2012 17 000 ja 2013 vähän yli 23 miljardia. Ja varmastikin tänä päivänä ollaan siinä tilanteessa, että lukema hipoo jo 30 miljardia komissiohan on tietysti pyrkinyt toimimaan kiireellisesti ja hoitamaan kiireellisimmät asiat ensin. Meillä on tutkimuslaboratorioita, meillä on eh, ei-hallitusten välisiä toimintoja, jotka ö, eh, yhteyksiä. Meillä on myös paikallisyhteisöjä, alueyhteisöjä, erilaisia toimijoita, kansalaisjärjestöjä. Meillä on kaiken erilaisia projekteja käynnissä, ei unohtaa Erasmusta, mutta kaikki tämä on ikään kuin auki tällä hetkellä, koska on niin paljon maksattamatta olevia laskuja. Meillä on myös viivästyskorkoja komissiolla maksattavana. maksettavana. Sen takia komissio laati tämän oikaisukirjelmän, joka on tällä hetkellä luonnoksen tasolla. Ja me haluamme teiltä siihen huomioita, kommentteja, reaktioita, Edustaja Jaarehan siitä vastikään puhui, mutta haluaisin tehdä vielä yhden asian selväksi, hyvä puheenjohtaja. Me olemme tulleet tänne kuuntelemaan teitä koska sovitteluneuvottelu lisätalousarviosta vuodelle 2014 ja budjettiluonnos 2000, vuodelle 2015. Nämä sovitteluneuvottelu käynnistyy tänä iltapäivänä kello 15. Ja sovittelussa pitäisi eh, päästä sopuun 14. ja 15. päivä marraskuuta. Ja, ja tämä oikaisukirjelmä on erittäin tärkeä eh, oikaisukirjelmä, joka on siis vuodelle 2015, jos me nyt haluamme saada teidän kaikki arviot ja näkemykset – se olisi erittäin terveellistä, ja koska tässä vaiheessa budjettivaliokunta ei ole päättänyt mistään lopullisesta kannanotosta meillä on tämä maatalousvarantorahasto Euroopassa. Meillä on siellä joitakin resursseja vielä, mutta komissio haluaisi 448 miljoonaa euroa, eli näin ollen 17 miljoonaa voitaisiin lisätä vuoden 2015 määrärahoihin. Mutta on itsestään selvää, että tämä kriisivarantoraha, siis poikkeusolosuhteista, joka on ensimmäistä kertaa nyt laadittu vuonna 2014, sen jälkeen kun kun oli päätetty tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvistä säännöksistä. Eli tämä varanto, vararahasto on nyt ensimmäistä kertaa otettu käyttöön. Sen tarkoituksena ei ole vain äh, ainoastaan palauttaa rahaa maanviljelijöille, mutta ensi vuodeksi on myös ennakoitu äh, korvauksia äh, jos maanviljelijät ovat suurissa vaikeuksissa, erityisesti johtuen Venäjän kohdistuvasta kauppasaarosta, niin silloin nämä näitä maksuja voi, on pakko käyttää, toivotaan vain, ettei mitään kriisiä synny sillä välillä, koska emme tiedä, miten sitä voitaisiin rahoittaa. Mutta kyllä komissio on aina jostakin löytänyt keinot ratkaista jossakin määrin nämä ongelmat, mutta tässä kerroin teille, missä vaiheessa me olemme ja me halusin tässä vaiheessa kertoa teille meidän huomioistamme ja minkälaisen arvio tai analyysin me olemme tehneet, mutta me kyllä aika uskollisesti olemme samoilla linjoilla ja aika prikuleen olemme yhtä huolissamme kuin tekin. Tässä olivat minun puolestani omat kommenttini. pani Paljon kiitoksia. Seuraavana esittelijän vuoroon, olkaa hyvä. Pensaba intervenir. Kiitos puheenjohtaja. Minä en kyllä aikonut käyttää puheenvuoroa, koska valiokuntamme puheenjohtaja sanoi, me olemme tulleet tänne pääasiassa kuuntelemaan. Tämä oikeusukirjelmä on synnyttänyt paljon tel- pelkoa, erityisesti maatalousvaliokunnassa, mutta myös neuvostossakin. Ja kuten tänä iltapäivänä käynnistyvät sovitteluneuvottelut ensimmäinen kerta. On kyse vuodesta 2014-2015 budjeteista. Ja tämä oikaisukirjelmä, joka liittyy maatalouteen erittäin kiinteästi, me haluamme ensisijaisesti kuunnella tätä teidän keskusteluena ja haluamme saada myös selvityksiä ja selityksiä komissiolta eilen saimme sitä jo budjettivaliokunnan kokouksessamme meillä on aika paljon elementtejä jo kasassa. Me tiedämme, mitkä meillä on ne subjektiivisia ja objektiivisia elementtejä, joiden perusteella käynnistetään tämän iltapäivän sovitteluneuvottelut. Ja toivottavasti päästään aikataulu, sovitusaikataulussa sopuun, niin kuin valiokuntamme puheenjohtajamme sanoi. Budjettitilanne on monimutkainen. Rahaa maatalouteen on yhä vähemmän, yhä vähemmän ja koko ajan on enemmän ongelmia. Valitettavasti tämä on nyt yleisbudjetillinen ongelma. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että ei tämä nyt ole vain maatalouden oma ongelma, vaikka tällä tässä nyt me olemme kirjaimellisesti esimerkkinä maatalous, mutta meillä on Euroopan EU-tasollakin budjetillinen ongelma nimenomaan maksuissa. Meidän täytyy muistaa, että aina on enemmän pöydällä laskuja kuin mitä rahaa ne maksaa. Ja me kuitenkin toivomme, että voisimme saada korvausta, ja tietysti maanviljelijät odottavat ensisijaisesti korvauksia EUlta. Me olemme siis tulleet tänne ensisijaisesti kuuntelemaan teitä, ja toivottavasti saamme parasta mahdollista tietoa, että voimme sitten äh, tehdä analyysin, joka olisi suotuisa kaikille. Paljon kiitoksia. Osaamme arvostaa läsnäolonne täällä myöskin ottaen huomioon iltapäivällä alkava budjettineuvottelu. Hieno eli, että pääsitte tänne. Nyt koordinaattoreiden kommentteihin, mutta minun on valitettavasti rajoitettava puheaikaa ja toivoisin lyhyitä ja ytimekkäitä puheenvuoroja. Kollega Des, tiedän, että budjettivaliokunnan kokouksessa tekin olette olleet mukana, joten olkapa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset budjettivaliokunnalle siitä, että se on päässyt tänne paikalle ja hienoa, että me olemme budjettivaliokunnassa tätä asiaa voidaan käsitellä. Suurimmat asiat ovat tulleet jo mainittua, mutta saan yhden asian ottaa korostetusti esille. Eurooppa on laajentunut, meitä on nyt 28 maata, agribudjetti on pienentynyt ja näitä maatalousvaroja ei voida käyttää siihen, että niitä eh, siirretään muihin tarkoituksiin. Joten todellakin toivon, että etsimme sellaista ratkaisua, jonka pohjalta eh, agrivarat siirretään myöskin maatalousalan käyttöön. Meidän täytyy vain muistaa se seikka, että nämä varat eivät riitä, kun todellinen kriisi iskee. Mutta kaikkea voi sattua, toivottavasti sellaista ei koskaan tule, mutta parilla sadalla miljoonalla eurolla ei päästä yhtään minnekään, joten meidän täytyy pitää kiinni näistä varoista kynsin hampain, jotta kriisin aikana meillä on edes jonkinlainen puskuri käytettävissämme. Olen erittäin iloinen, että budjettivaliokunnassa ei kertaakaan esitetty mitään kritiikkiä maataloutta kohtaan. Se oli erittäin vaikuttavaa, joten toivoisin, että budjettivaliokunnassakin tehdään sellainen päätös, että meillä on tarvittaessa riittävästi varoja käytettävissä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustajan Nicholson. Kiitos puheenjohtaja. En usko, että näitä yksityiskohtia tarvitsee käydä sen läpi. Niitä on jo käyty ja tiedämme ne hyvin ensimmäisen kerran, kun kuulin, kuinka paljon näitä maksamattomia laskuja on komissiolla, niin täytyy myöntää, että ne ovat hyvin synkkiä lukuja. Mutta jos minä olisin ollut johdossa ja olisin nähnyt joka vuosi, vuosien perään, että laskut missä tahansa yrityksessä tai missä tahansa Euroopassa olisivat kasantuneet vuosien saatossa, niin olisin ajatellut, että hyvin aikaisemmin olisi nyt ryhtyä toimiin, jotta tätä voitaisiin hallita. Ja minusta vaikuttaa siltä ja ymmärrän, olkaamme rehellisiä, että syy siihen, miksi tätä budjettia on muutettu, on evola kriisi Sehän on kauhistuttava kriisi, ja kukaan täällä valikunnassa ei halua varmaankaan sanoa, että rahaa ei pitäisi käyttää, mutta haluan uskoa ja ymmärtää, että se mitä pitäisi tapahtua on, että sitä rahaahan tarvitaan maatalouden kriisiin ensi vuonna ja että se raha palautuisi siihen kohtaan talousarviota ja sitä jokainen tässä valikunnassa myös pyytää. Jos sitä pyydetään lyhyellä aikavälillä, niin hyvä on, mutta varmistakaa meille, että palautatte ne varat, jos niitä tarvitaan. Ja lisäksi selväksi on tulossa myös, että raha, joka kerätään, jotka perustuvat sanktioihin maataloudessa ja palautetaan Eurooppaan, ne pitäisi käyttää maataloussektorilla. On tapoja, joilla voimme käsitellä tätä ongelmaa ja ratkaista sen, ja meillä on myös yhteistyön tapoja, joilla me saavuttaa hyvän tuloksen ja ratkaisun tähän ongelmaan, mutta meidän pitää tehdä yhteistyötä. Mutta komissio ei voi jatkaa tällaista toimintaa, sitä ei voida hyväksyä, ja mandaattinsa päättävä komissio ei voi tehdä tällaista, kun uusi on ottamassa työt vastaan. Kiitos. Edustaja Hodi. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän nämä ongelmat, jotka puheenjohtaja, eh, budjettivallikunnan puheenjohtaja mainitsi, mutta se ei sillä ei perustella sitä, että leikitään maanviljelijöiden rahoilla. Mitä komissiossa yritetään sanota meillä, että he lisäävät budjettia, paisuttavat sitä, mutta ensin siis alentavat yleistä talousarviota, sitten ottavat maitolisämaksuja ja sen luomat ylijäämät sitten käytetään rahoittamaan eri, eri, kein, eri alueita. Ja kattohan on pysynyt kuitenkin samana Reaaliarvoissa tarkoittaa sitä, että kriisivarauksen rahoja käytetään, eli että rahoja otetaan viljelijöiden käytöstä. Eli mitä komissio on tekemässä, he ottavat rahaa sivutuloista, jotka tulevat suoraan sakoista maataloudessa ja käyttävät rahaa muualla. Ja näin ollen keinottelevat talousarviolla. Kaikki tietävät, niin kuin edustaja Nicholson sanoi, että meidän tulee maksaa laskumme ja meidän tulee kaikkien antaa panoksemme Ebola vastaiseen taisteluun. Olen varma, että maanviljelijät ovat myös tietoisia tästä. Ei ole reilua, jos ainoastaan maanviljelijän pitää maksaa tämä lasku. Toiseksi, olemme kuulleet, että maanviljelijät eivät tarvitse kriisivarauksen rahaa, tai niin on väitetty. No, mainitsen tämän Venäjän tuontikiellon, laskevat maidon hinnat. Tämä vaatii suurta panostusta, tarvitaan uusia markkinoita. Ja tämän takia tämä budjettikeinottelu, jota komissio harjoittaa, sitä ei voida hyväksyä. Sitä valiokuntamme ei voi hyväksyä. Kiitos. koordynatorów. Przechodzimy do zgłoszeń z sali. No niin, nyt olemme kuulleet koordinaattorit, seuraavaksi muiden puheenvuoroihin ja maksimissaan kaksi minuuttia. Kollega Heras Garcia, olkaa hyvä. Muchas, muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oikaisukirjelmä kyllä pettää maanviljoiden yleiset odot- odotukset viime kesältä. Komissio sanoi, että oli riittävästi rahaa korvaamaan heille hävikkiä menetys. Tämä on kaksin verroin epäoikeudenmukaisesti, koska mm, koska maanviljelijät eivät voi hyödyntää tuotantoaan. 50 prosenttia menettävät tuloistaan Venäjän kauppasaarron takia ja nyt oletetaan, että nyt pitää maksaa heille korvaukset omasta maatalousvarastosta. Ei tässä saa lähteä leikkaamaan olemassa olevia varoja rahastoja meidän täytyy muistaa, että tämähän on vastaus Venäjälle. Jo tehtiin EU-ssa poliittinen päätös. Eihän sillä ole mitään tekemistä yhteisen maatalouspolitiikan kanssa maa ja maatalous kärsii tästä koko politiikasta, eikä sillä ole itse asiassa mitään tekemistä itse sektorin kanssa. Eihän tässä, tässä ole mitään järkiperäistä toimintaa, mitä tässä olen nyt hahmottelemassa. Komissiohan on tietoinen että siitä, miten näitä toimenpiteitä pitää rahoittaa, ja eikä rahaa puutu, mutta se lähtee tekemään muutoksia otsakkeena se kaksi joka silloin vaikeuttaa ja todella hankaloittaa maatalous, koko maatalous, maanviljelyssektoria, aiheuttaa suurta vahinkoa, hävikkiä, menetystä heille jos sitten siirrytään yleisemmälle tasolle. Tässähän on kyse siitä, miten laillisesti lähdetään käyttämään näitä kriisivarantoja artiklan 22 mukaisesti. 2013 jo puhuttiin jo budjettiyhteistyöstä ja yhteisrahoituksesta ja siinähän sanotaan, että, että komission, parlamentti ja neuvoston pitää tehdä yhdessä päätös siitä, miten varoja siirretään ja mitkä ovat ne välttämättömät kiireellisimmät toimenpiteet. Eli tässä on kyse myös myös toimenpiteitä menettelytavoista. Meidän täytyy ajatella myös sisältöä ja myös menettelytapoja. Ja ihan viimeiseksi jos ajatellaan tätä kriisivararahaa, kahdeksan miljoonaa, jota on jäljellä, eihän se nyt ole melkein yhtään mitään. Tässä on kyse myös viimeiseksi, jos haluan sanoa, erittäin vaarallisesta ennakkotapauksesta, koska se kyseenalaistaa eh, toimielimet myös ja siitä, miten voidaan muuttaa työ- ja työmenetelmiä, työtapoja, kun lähdetään muuttamaan jonkun rahaston käyttövaroja menetelmiä. Pokazuje nam czas wystąpień. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali czasu wystąpień. Bardzo proszę niin toivon, että pidätte kiinni puheajasta. Kollega Kalinowski. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Mitä tulee kauppasaarosta kärsivien maanviljelijöiden hyväksi maksettavat maksut, niin ne piti alun alkaen maksaa tästä varauksesta marginaalista, mutta nyt kävi ilmi, että vuoden 2015 varausta pitäisi käyttää ja nämä rahat, muut rahat siirrettäisiin muualle. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että ensi vuonna maataloussektori on ilman minkäänlaista suojaa alttiina kriiseille, joten tilanne saattaa olla entistä pahempi. Saanin muistuttaa teitä siitä, että Puolassa tilanne on seuraavanlainen – 600-7000 tonnia ensiluokkaisia omenoita varastoidaan. Ne oli alun alkaen tarkoitettu Venäjän markkinoille. Se on ongelma, jota ei ole vielä voitu ratkaista. Eli 600 000 tonnia omenoita, niitä ei viedäkään Venäjän markkinoille, vaan Euroopan unionin markkinoille, mutta tilanne tulee pahenemaan entisestään ja tämä saattaa aiheuttaa suuria ongelmia koko unionille. Eilen keskustelimme Moldovan tasavallasta ja sieltä tulevista hedelmistä, no kyse on ehkä noin puolesta tonnista, mutta kuitenkin. Ja näin kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Mitä tulee käyttämättömiin varoihin ensimmäisestä asetuksesta? Eli 125 miljoonaa, nyt meillä on 90 miljoonaa. Pitäisiköhän ne kohdentaa pikaisesti ohjelmiin, joidenka avulla nämä hedelmäylijäämät voidaan poistaa markkinoilta, koska muuten tässä syntyy melkoisia ongelmia koko Euroopan unionille. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Sajer. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä olen tyytyväinen tähän oikaisukirjelmään. Minä olen vastannut Ebola-asiasta Envi-valiokunnassa ja me olemme jo kahteen kesästä lähtien olleet huolissamme muun muassa tästä sanktiokysymyksestä. Se on tärkeä aspekti. Minä olen laatinut aiheeseen liittyvän kirjelmän. Eli tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi varoja käytettävissä kriisiä varten. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki maanviljelijät eivät ainoastaan maitokarjaa pitävät maanviljelijät pääsivät nauttimaan näistä varoista. Eli kaikille pitäisi näitä tukia maksaa. Ehkäpä me olemme kollega Nikolsonin kanssa asioista hiukan eri mieltä. Ehkäpä voisimme aloittaa hankkeen, yhteisen hankkeen Natura 2000 kanssa. Sitä kautta saataisiin satoja miljoonia euroja. Jo mi- minunkin vaalipiirissäni menee miljoonia tähän hankkeeseen, joten ehkäpä meidän pitäisi harkita sellaista ratkaisumalle että jonkinlaista yhteisprojektia lähdettäisiin tästä kehittelemään. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia seuraavana edustaja Kalniete. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen Latvian edustaja Latvian maa, jossa maitoalaan kohdistuu voimakkaita vaikutuksia ja siihen vaikuttaa tämä Venäjän kauppasaarto tähän mennessä. Emme ole saaneet lähestulkoon mitään korvauksina, paitsi se, mikä oma hallituksemme meille maksoi, ja jonkin verran rahaa on saatu yksityiseen varastointiin. Maitojen hinnat ovat laskeneet voimakkaasti. Menetämme noin 30 prosenttia tuotannon volyymista, ja tämän takia minusta tämä on täysin epäreilua, että poliittisiin päätöksiin perusteen, jotka ovat tärkeitä koko EUlle, eivät ainoastaan maatalousyhteiskunnille ja yhteisölle, sillä ne maksavat laskun. Mutta ei ole oikeudenmukaista ottaa pois heiltä ne rahat, jotka, joita he maksavat ja kumuloivat maksamalla maito lisämaksuja. Ja, ja ei olisi sitten reilua jakaa niitä muihin tarpeisiin talousarviossa. Ymmärrän kyllä, miten tärkeää on Ebolan vastainen taistelu. Ja tärkeää ovat myös humanitaariset keinot, mutta tämä pitää tapahtua solidaarisesti tuon rahan pitää löytyä ympäri talousarviota, ei ainoastaan, varoja ei pidä ainoastaan ottaa pois maatalouden sektorilta ja toivon, että ne ihmiset, jotka käsittelevät lähinnä tilastoja ja rahaa, tuloja ja menoja, että he näkisivät näiden lukujen taakse, että koko maatalous, koko maataloutta uhkaa tämä hidas vastaus jolla pyritään säilyttämään kasvikset, maito, liha ja sen tuotanto Euroopassa. Kiitos. pani poseł Ribeiro. Edustaja Ribeiro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastustan kaikin voimin sitä, mitä tässä oikaisukirjelmässä sanotaan, mitä siihen on kirjattu. Komission sen sanoi, että hän on tehnyt kaikensa, jotta tätä kriisivarausrahastoa voidaan käyttää. Mutta tässä on nyt kyse rahoituskurista, ja myös siitä, kun maksetaan suoria tukia maanviljelijä. Tietysti luottamuksesta, jota maanviljelijät saattavat tuntea meitä kohtaan. Se oli ensimmäinen asia. Toinen asia, jos meille syntyy toinen kriisi, mitä sitten? Ei me voi suojella maanviljelijöitämme. Mit, mitä resursseja voimme sitten käyttää, jotta voimme tuolloin auttaa heitä pahassa tilanteessa, jos toinen kriisi syntyy, esimerkiksi ympäristöön liittyvä kriisi. Kolmas, jos käytetään tätä kriisivarausta, maanviljelijät saavat kaksoisrangaistuksen. Heitä on jo rangaistu Venäjän kauppasaarosta ja sen seurauksista, mutta he tulevat myös kärsimään tavallaan rangaistuksen tästä rahoituskurista, jota heille pakolla syö toteutetaan tämän varauksen rahojen käytön kanssa. Tätä ei missään nimessä voi hyväksyä ja mitä tulee Venäjän kauppasaartoon, se on poliittinen päätös. Neljäs asia, tämän maatalousalan kriisivaraus tai kriisivararahasto vain rahoittaa lisää Venäjän kauppasaartoa politiikkaa ja sieltä on otettu jo rahaa, joka on tarkoitettu ensi vuodelle. Senhän me tiedämme. Tämä kriisivaraus rahoittaa politiikkaa, EUn harjoittamaa politiikkaa, sehän on täysin järjetöntä. Kolmas, viides asia. Miten käy tämän Venäjän kauppasaaron kanssa jatkossa? Eihän tässä pidä puhua jos me haluamme puhua solidaarisuudesta, se on tärkeää, jos ajattelemme Ebolaa tai jotain 2020-strategiaa, mutta tässähän puhutaan maanviljoiden kärsimistä vahingoista ja, ja se, on, se on erittäin vaarallinen nokkatapaus. Kiitokset. Seuraan edustaja Kusmiuk. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä tulee Venäjän kauppasaartoon, niin nehän perustuvat poliittiseen päätökseen. Kyseinen poliittinen päätös täytyy vain tunnustaa, mutta oikeastaanhan vain maanviljelijät joutuvat kestämään vaikutukset. Ja tällaisessa tilanteessa Euroopan pitäisi toimia solidaarisena ja tarjota rahoitusapua siten, että ainakin osa syntyneistä vahingoista saataisiin korvattua. Ja nyt komissio ehdottaa, että varauksesta poistettaisinkin varoja. Mielestäni tämä on aivan vastuuton päätös. Komissio perustelee päätöstään sanoen, että nykyiset korvausmaksut ovat jääneet aika lailla käyttämättä – No, niitä ei käytetty, mutta faktahan on, että korvaukset on tarkoitettu vain ainoastaan pienelle ryhmälle. On olemassa tiettyjä määräyksiä, jotka liittyvät näihin maksuihin – esimerkiksi nämä hedelmäthän voidaan antaa hyvätekeväisyys tarkoituksen, mutta nyt kyse on kauppasaarosta. Kaikki kärsivät tilanteesta. Kyse on hintatason laskusta. Puolassa hinta on laskenut 3-40 prosenttia verrattuna edellisvuoden hintatasoon, joten tästäpä syystä tällä kertaa tarvitsemme erityistä tukea jotta ainakin osa tappioista saadaan korvattua. Sitä varten nämä varat on tarkoitettu ja kriisivaraus ei tietenkään riitä, joten tämä komission ehdotus aivan vastuuton. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Di Castro. E Kiitos puheenjohtaja. Tämä nyt kaikki siitä, että täällä on tämän budjettivaliokunnan kollegat, niin kuin muutkin kollegat ovat täällä sanoneet ja niin kuin kirjoitettuun kirjoitettiin kirje, kirjeeseen herra Junckerille, jonka lähetitte eilen, niin ongelma ei ole se, että käytetään rahaa, jota, jota on jäänyt yli. Niinhän on aina tehty, se on perinne. Joka vuosi rahaa, jota ei ole käytetty maatalousbudjetissa, sitä käytetään muihin tarkoituksiin. Olemme maksaneet muun muassa laajakaista liittymiä ja joka vuosi eri syihin. Mutta tässä erona on se, että on olemassa vaaran ennakkotapaus, joka kollegamme mainitsivat, jotain täysin uutta. Meillä ei ole mitään varauksia, mitään varausrahastoja, siellä ei ole mitään. Ja olemme leikanneet 450, no 400 miljoonaa euroa ensi vuoden talousarviosta, ja tämä rahoitetaan suoraan pois maanviljelijöiden taskuista, huolimatta siitä, että leikataan myös ensimmäisestä pilarista, ja tätä ei voida hyväksyä. Tämä on se osa, sillä kuten sanomme useammin kuin kerran, se, että käytetään yhteistä maatalouspolitiikkaa ikään kuin säästöpossuna, että sieltä mennään hakemaan rahaa, jota käytetään muihin talousarvion osiin, koska Euroopalla ei ole enempää rahaa, ei ole enempää rahaa. Mielestäni tämä on vaarallinen ennakkotapaus ja haluaisin vedota budjettivaliokuntaan, jotta he keksivät ratkaisun, joka ratkaisisi tämän väärinymmärryksen, eikä loisi ennakkotapausta. Kiitos. Tima. Seuraavana edustaja Roitema. Kiitoksia herra Poinjota. Olen kollegoitteni kanssa samoilla linjoilla. Olen hyvin huolessani tästä oikaisukirjelmästä ja komission ehdotuksesta. Ensinnäkin ei ole olemassa minkäänlaista joustovaraa odottamattomia kriisejä varten. Täällä on viitattu jo kriisi rahastosta 80 miljoonaa on vielä käytettävissä, mutta 2015 ei ole vielä alkanutkaan ja me emme tiedä mitä tulevan pitää, kauppasaaroit ja muut, ja mitä tulee näihin esimerkiksi afrikkalaiseen sikaruttoon ja muihin saar- sairauksiin. Ja vuoden 2001 rutto aiheutti Britesaarilla yli 8 miljardin laskun, eli rahaa kyllä tarvitaan maataloussektorilla, se nyt on sanomattakin selvä. Sitten mitä tulee tähän lisämaksuun, monet ovat joutuneet jo maksamaan melkoisen lisämaksun, mutta juuri ennen kiintiöistä luopumista komissio lupasi, että voidaan turvautua tällaiseen pehmään laskuun, mutta yksi kaksi yllättäen lisämaksu tuli maksettavaksi. Joten tässä täytyy katsoa, että varmistamme sen, että myöskin maanviljelijät saavat nämä rahat käyttöönsä. Näin voidaan kompensoida ne tappiot, jotka syntyvät kauppasaaron kautta. Tai sitten me joudumme tekemään tietynlaisia korjauksia tähän itsevaraukseen. Kiitoksia. Edustaja Aguilera. Ja, señor presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olisin halunnut kuulla komission ääntä tässä keskustelussa. Budjettivaliokunnan puheenjohtaja ovat täällä ja yleisesittelijä myös ovat täällä, ovat kertoneet vähän omista näkemyksistään, haluavat kuulla meitä. Minä haluaisin, että komission edustajakin kertoisi meille jotakin, koska tässähän on kyse ongelmasta, joka ei ole oma parlamentin ongelma. Tämä ongelmahan on tullut meille ikään kuin komissiolta. Tämä on keskustelun ydin. Mehän käymme täällä t- sitä varten tätä keskustelua myöskin täällä tänä aamuna. En tiedä pääsemmekö tässä loppuun asti, mutta minä haluaisin kuulla komission argumentit, koska mikäli muistan oikein, niin se oli komission jäsen Cholos, joka itse sitoutui tähän, että raha on eri raha, kun on kyse kriisivarauksesta ja muista rahavarannoista. Ja oikaisukirjelmän suhteen en ole yhtään samaa mieltä. On nimittäin erittäin, erittäin vaikea minun mielestä lähteä nyt selittämään sen sisältöä. Koko ajan on vähemmän rahaa EU-ssa maatalouteen. Eli kyllä silloin pitää saada lisää varaa maataloudelle, eikä ottaa maatalouden varoja muille sektoreille. Tätä ongelmaa, jos me lähdemme sitä lähestymään, sit, niin budjettivaliokunnan puheenjohtaja lähestyi sitä ihan hyvin, koska on olemassa suuri ero nyt näiden sitoumusten ja maksujen välillä. Eli tässä voi, ja sen takia on myös, voi, pitää voida perustella, minkä takia on niin suuret viivästyskorot, jotka totta kai täytyy myös maksaa korot ovat nousseet huikeisiin lukuihin näistä maksamattomista laskuista. Tämäkin pitäisi ratkaista, mutta tässä nyt pitää kääntää katseet myös neuvoston päin. Tämä keskustelu pitäisi käydä neuvoston ja komission edustajien kesken, koska heiltähän se aloite tähän keskusteluun olisi pitänyt tulla. Minä en ole samaa mieltä tämän kriisivarauksen käytön kanssa Tämä, se on erittäin paha vaarallinen ennakkotapaus ja on vaikea selittää tätä tilannetta ja tätä käytäntöä ja menetelmää meidän maanviljelijöillemme. Jos ei makseta laskuja, niin mit, miksi sitten käytetään rahaa kriisivarauksen rahoista? Dziękuję, proszę o czas. Jeszcze raz proszę o przestrzeganie. Paljon kiitoksia. Pyytäisin, että käy... pidätte kiinni puheajoista. Edustaja Karti, olkaa hyvä. Hey, just take this Kiitos puheenjohtaja Haluaisin toivottaa tervetuloksi Mark Fersis, joka on Irlannin parlamentin edustaja, joka osallistuu tähän keskusteluun. Haluan toistaa, mitä muut ovat jo sanoneet, mutta minusta voidaan sanoa, että kriisivaraus, sille on syynsä, sitä tarvitaan. Viime vuonna tähän aikaan kukaan ei olisi voinut ennakoida tai nähdä tätä tulevaa Venäjän kauppasaartoa ja mitä vaikutuksia sillä olisi ja mitä päätökset vaikuttaisivat maatalousyhteisöön. Eilen puhuimme haasteista, jotka kohtaavat maitoalaa. Tiedämme, että on paljon heilahteluita, muun muassa lihamarkkinoilla myös on monia haasteita ja tulevat kohtaamaan, me tulemme niitä kohtaamaan tulevina vuosina. Ja tämä varaus sille, se on paikallaan eh, varmistamaan, että on tämä turvaverkko. Ja sen verran toista, mitä muut ovat sanoneet Ebolaan liittyen, Euroopan unionin tulisi ja täytyy olla tärkeässä roolissa varmistamassa, että olemme osa kansainvälisiä ponnisteluja ratkaista tämä ongelma. Mutta se ei ole maanviljelijöiden toiminta, se maanviljelijöiden velvollisuus. Moni sanova, sanoo, että EU ei tee tarpeeksi afrikkalaisten eteen, jotka kuolevat tauteihin, jotka voitaisiin parantaa ja ennaltaehkäistä. Mielestäni tämä on väärä liike ja väärä ennakkotapaus, ei ainoastaan maanviljelijöille, vaan myös paikallisyhteisöille. Dziękuję pan poseł Hazakamp. Pani poseł. Kollega Hazakamp. E, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, mitä tulee kriisivaraukseen, niin meidän mielestämme, siis eläinpuolueelle, tämä on liian pieni panos taloudellisen tilanteen korjaamiseksi maataloussektorilla. Kasvua ajetaan takaa ja maataloussektorista on tullut enemmän tällainen teollisuussektori. Ei katsota enää yksittäisiä viljelijäperheitä, ei eläimiäkään, niille ei anneta riittävästi tilaa. Ja tämä ala on vastuussa myöskin monista muista kriiseistä, kuten biodiversiteettikriisistä ja ilmastonmuutoskriisistä ja eläintautikriiseistä. Nämä kriisit, niitä ei voida mitata oikeastaan koskaan rahassa. Eli kaikki maksavat, vaikka koko yhteiskunta ei olisi ollutkaan näitä kriisejä aiheuttamassa. Kyllä tietenkin yhteiskunnan täytyy osallistua kustannuksiin mutta myöskin maataloussektorin, joten näitä agrivaroja ei pitäisi käyttää vain ainoastaan maataloussektorilla, vaan myöskin niitä voidaan käyttää yleisen hyvän edistämiseksi. Parempi olisi käyttää varoja siten, että pääsemme tällaiseen luonnolliseen kiertojärjestelmään, maatalouden tuotantojärjestelmään, jossa tuottajat eivät ole enää riippuvaisia tuotantotuista. Kriisi on mielestäni mahdollisuus, jolla voidaan säästää rahaa ja tästäpä syystä meidän pitäisi luopua kokonaan maataloustukiaisista. Kiitoksia. Dziękuję bardzo panie Dziękuję wszystkim kolegom, którzy tak e, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat näin selkeästi ottaneet kantaa maatalousbudjettiin liittyen. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän valiokuntamme, sen täytyisi ottaa selkeästi negatiivinen kanta tähän skandalinomaisen komission ehdotukseen. Komissio toimii kuten ikään kuin se ei tietäisi, miten hankalasta ja vakavasta tilanteesta on kyse. Ikään kuin se ei tietäisi laisinkaan, että kauppasaarto on olemassa. 50 miljardia on tämä kokonaisvolyymi, joka on hävinnyt vientituotteiden arvon arvomitattuna. Joten meidän nyt täytyy tarjota tukijärjestelmiä, jotka todellakin huomioivat tämän volyymin Komissio ehdottaa 300 miljoonaa ja nämä rahat jaetaan siten, että niistä ei oikeastaan ole hyötyä laisinkaan maanviljelijöille. Puola on tietenkin se maa, joka todennäköisesti kärsii kriisistä eniten. Tietenkin Suomi ja valtiamaat tähän kuuluvat myöskin, mutta me emme ole nähneet vielä pennin pyörylää tästä tuesta, joten me emme missään nimessä voi hyväksyä tällaista. Joten minun on todettava, se, että varausta ei käytetä maanviljelijöiden hyväksi, niin sehän on skandaali. Suurempi skandaali, tai siis pahempaan tilanteeseen emme voi ajautua. Ehkäpä sota voisi olla vielä pahempi, mutta mitä meidän pitäisi tehdä tai mitä pitäisi tapahtua, että nämä rahat voitaisiin saada? Venäjä ei paljoa korvaansa lotkauta meille, jos me välitämme tällaisen viestin maanviljelijöille, Eli että me kyllä heitä autamme, niin silloin välttämättä tällaista kauppasaartoa ei synny. Mutta kyllähän Venäjä on saavattunut sen, mitä se halusi, koska me emme vain kykene komission kautta auttamaan maanviljelijöitä, joten tästäpä syystä minä toivoisin, että kriisivarausvaroihin ei kosketa laisinkaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ja pidä, pitäkää kiinni puheajoista. Kollega Veron Vero seuraavana, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puheenjohtajat, kiitos, että olette täällä budjettivaliokunnan ja omamme, mutta haluaisitte nyt miettiä etukäteen. Halusitte laajentaa EUta, haluttiin laajentaa EUta 28 ja siitä maksetaan kulut. Me pakotettiin, tai eilen puhuttiin Moldavian, Moldavan kanssa tehtävistä toimista ja sitten seuraavaksi se varmaan liittyy EUhun. Joten tässä mennään kriisistä kriisiin ja huonoja uutisia tulee koko ajan lisää. Ja sit, lisäksi on tämä Venäjän kauppasarto, joka on näyttänyt kriisimekanismin rajat EU:ssa. Maitosektorilla on, on tullut monia tappioita ja yhä enemmän vapaakauppasopimuksia hyväksytään muun muassa Kanadan ja USAn kanssa. Näin ollen kriisejä on tulossa lisää tulevina vuosina, joten kysymys, herra puheenjohtaja, miten EU voi kohdata nämä, kun tällä hetkellä sillä ei ole edes rahaa, jota tarvitaan lieventämään Venäjän kauppasaaron vaikutuksia. Kaikki tietävät, että nyt on vaikeaa parantaa tämä tilanne. Maatalouspolitiikan essenssi on käyttää käyttää tehoja, varjo tehokkaasti. Ja kriisivaraus on edelleenkin liian heikko ja jopa tuhoisa. Toivoisin, että valtiot voisivat itse säätää näitä varojen käyttöön. Kiitos. Dziękuję. Pan poseł Melun. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui a questão está no princípio que se viola e no precedente que se abre. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on ensiksi kyse ennakkotapauksesta ja sitten tavallaan maanviljelijöiden oikeuksien loukkaamisesta. Kaikkihan ovat varmaan yhtä mieltä solidaarisuudesta, mutta meidän täytyy nyt unohtaa se, että meillä ei ole rahaa, millä maksaa maanviljelijöille maksuja. Meillähän on 350 miljoonan euron lasku jos puhutaan hedelmistä, vihanneksista ja maidosta. Kaikki tämä johtuu vain Venäjän kauppasaaron seurauksista. Sehän pitää maksaa tämän varauksen rahojen avulla, mutta nyt se, mm, se maksetaankin varannolla. Se tarkoittaa 1,3 prosentin pudotusta maanviljelijöille. Eihän kukaan kai vastusta solidaarisuutta. Ebolahan on itsestään selvää, että se on prioriteetti. Eurooppa ja koko maailma haluaa auttaa. Meidän täytyy myös tajuta tilanteen vaarallisuus Afrikassa, Euroopassa ja muilla, ja muilla mantereilla, muilla maanosilla. Mutta jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Ei tässä ole kyse siitä, että maanviljelijät maksavat kaiken. Öö, Maatalouspolitiikka on ehkä kaikkein suurin menestystarina Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Elintarviketurvallisuutta ei voi kyseenalaista eikä vaarantaa tämän ennakkotapauksen takia. Emmehän me tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan tällä sektorilla. Merci, monsieur président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. YMPstä vastaavana voisin tehdä kaksi muistutusta budjettivaliokunnan edustajille. Alkuperäinen budjetti, sen mukaan olisi ollut kriisivaraus, joka olisi ollut enemmän kuin se, mistä lopulta päätettiin. Neuvosto reintegroi tämän kriisivarauksen maatalousbudjettiin ja vähensi sen määriä. Eli kunnikanta-neuvotteluissa pitää muistuttaa neuvostolle, mitkä sen vastuut ovat. Lisäksi sanottiin selvästi, kun määriteltiin tämä kriisivaraus, että kyseessä oli kestellä kriisejä, joiden alkuperä on maataloudessa, ja tämä on diplomaattinen kriisi. Ja lopuksi tämähän sanottiin jo, eli maanviljelijät maksavat kahteen kertaan, sillä jos kriisivaraus, jos sitä käytetään, niistä käytetään, ja varoitetaan ensimmäisestä pilarista, ja kyseessä ovat maanviljelijät, jotka saavat ensimmäisen pilarin määrärahoista, mutta jotka ovat pienempiä ensi vuodelle. Dziękuję, pani poseł Moi. Pani poseł Moi. Edustaja Moi seuraavana. Allora, uh, grazie Presidente. Dato che ho scritto già alla Commissione... Kiitos puheenjohtaja. Kun minä olen jo laittanut kun kirjo on jo lähtenyt komissiolle, niin minä haluaisinkin tietää, voidaanko kouluissa jakaa vihanneksia, hedelmiä ja maitoa, jotka jäävät tänne siis Venäjän kauppasaaron takia, jotka muuten olisivat ihan hävikkituotteita. Minä haluaisin tietää myöskin, mitkä ovat ne rahastot, jotka on suunnattu maatalouden uudelleen muotoutumiseen, kun me ainakin kun meillä on Italiassa sellaisia tilanteita, että ei käytetä järkiperäisesti erilaisia toimenpiteitä. Vihertyminen ja biodiversiteetti pitää olla prioriteetteja. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Hope ja hänen jälkeen komission edustaja. Ačiū Iš tikrųjų nenoriu kartotis, kas buvo pasakyta, bet turiu keletą minčių. Haluaisin toistaa, mitä on jo sanottu, mutta muutama ajatus, jotka haluaisin jakaa kanssanne. Ensinnäkin on käsittämätöntä nähdä tämmöinen ehdotus, kun nämä ongelmat ovat alkaneet jo kauan sitten ja ne eivät ole vieläkään ratkaneet. Nyt on täysin uusi ehdotus, joten on todellinen sääli, että komissaarit Kiolos, komissaari Kiolos, kävi Litunessa, Litu, äh, Liettuassa hieman aikaa sitten. Hän lupasi maanviljelijöille, että nämä ongelmat ratkaistaisiin. Ongelmat, jotka liittyvät äh, Venäjän kauppasaartoon, että ne ratka, ratkaistaisiin. sika ongelmat ratkaistaisiin ja että tukea tarjottaisiin, mutta nyt mitä nyt on havaittavissa, mitä näihin päätöksiin, nämä päätökset ei ole tehty, ja nähdään uusia ehdotuksia, joita tehdään, ja ne tekevät maanviljelijät vain vihaisemmiksi. Haluaisin lisäksi sanoa, että ensi viikolla järjestetään maidon tuottajien konferenssi tai kokous, eli jos toimiin ei ryhdytä, niin uskoisin, että kannat voivat vieläkin enemmän kärjistyä Haluatteko todellakin, että maanviljelijät tulevat Brysseliin ja kaatavat maitoa kaduille? Joten miksi aletaan ratkaista uusia ongelmia ennen kuin nämä vanhatkaan on vielä selvittämättä, tai vielä kun nekin ovat selvittämättä, mitä tulee Venäjän kauppasaartoon. Baltian maat ja Suomi ovat kärsineet siitä eniten. Päätöksiin ei ole ryhdytty. Maanviljelijät tuntevat olevansa hukassa, he eivät tiedä mitä tehdä. Ja mitä tulee Baltian maihin, Puolaan, nekin kärsivät sika-influenssasta. Ihmiset eivät vain tiedä, mitä tehdä. He eivät tiedä, pitäisikö heidän tuottaa lihaa vai maitoa. Heillä ei ole vastauksia kysymyksiinsä. Ja lisäksi, mitä tulee suorin maksuihin, suorin tukiin Baltian maissa, ne ovat alhaisimmalla tasolla. Ne ovat syrji, syrjiviä eikä ole mahdollisuuksia antaa tukea johtuen talon valtava, joten haluaisin korostaa tätä. Olemme jo tarjonneet kaikki motiivit, kaikki selitykset, joita tarvitaan. Et nyt tarvitaan toimia. Kiitos. Bardzo dziękuję. Poprosimy o zabranie głosu przedstawiciela komisji, pan dyrektor Heisler. Kiitoksia. Ja seuraavana maatalouspääosastosta kollega Heisler, olkaa hyvä. Thank you for, uh... Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Tässä oli monia kysymyksiä, yritän vastata useimpiin. Eli alustuksena haluaisin selittää tämän komission ehdotuksen logiikkaa. Oikaisukirme lähetettiin kesäkuussa 2014, kuten muistatte. Se on kyse talousesityksestä ja se, siitä lähtien joitain asioita on tapahtunut, jotka ovat muuttaneet tapahtumien kulkua ja tämä on asian ytimessä tämä ensimmäinen asia, mikä on muuttunut, eli että maksukatto, jonka jäsenvaltiot ovat asettaneet, ovat hyvin alhaiset, ne ovat liian alhaiset. Eli toisin sanoen tietyt valiokunnan jäsenet ovat sanoneet täällä, ja niin kuin budjettivaliokunnan puheenjohtaja sanoi, komissio ei pysty maksamaan laskujaan ajoissa. Joten me olemme tilanteessa, jossa meillä on tarpeeksi rahaa budjetissa, jotta voisimme maksaa laskujamme. Mainitsitte asioita kuten Ebola ja Erasmus-ohjelman sekä ynnä muita. Me emme pysty rahoittamaan ja maksamaan näitä. Ja tätä taustaa vasten komissio on ehdottanut oikaisukirjelmää, joka on äärimmäisen tiukka Siinä pyritään käyttämään kaikkia varoja ja kaikkia varauksia ja kaikkia mahdollisuuksia, joita talousarvio meille antaa, jotta voisimme löytää lisävaroja, jotta voisimme maksaa kaikkein kiireisimmät ja vaikeimmat laskut ja sitoumukset. Toinenkin asia on muuttunut vuoden 2014 budjetin jälkeen kesäkuussa, ja se on se, että nämä ö, käyttötarkoituksena sidotut määrärahat, ne ovat nousseet niin kuin maitoihin liittyvät ja budjettikuri. Nämä rahat pysyvät siinä käytössä, missä ne ovatkin. Ne eivät, niitä ei siirretä muualle, sillä ne on sidottu siihen käyttöön. Sen takia nimikin on sellainen. Ei sen pit, rahan pitää pysyä YMP-budjetissa, mutta mitä komissio on tehnyt, kun nämä tässä, tämä antaa hieman liikkumavaraa, nämä lisärahat. Se, sitä on käytetty, jotta varoja siirrettäisiin muihin otsakkeisina 400, no 400 miljoonaa euroa, jotka on mainittu maksamaan niin kuin, asioita niin kuin Ebolan hoito ja laskut, mitkä on pakko maksaa. Ja näin on nyt käymässä. Venäjän kauppasarto on olemassa kyllä, ja sitä varten on rahaa myös, komission tulkinta tilanteesta on se, että kriisivaraus, sitä voidaan käyttää, kunnon kriisitilanne, ja kukaan ei epäile sitä, että nyt on kriisi tietyillä maataloussektoreilla, ja komissio on ehdottanut tätä oikaisukirjelmässään. Tämä on tämänhetkinen ehdotus. Se ei tarkoita sitä, että käytämme kriisivarauksen rahoja. Tämä tehdään vain silloin, kun talousarvio on hyväksytty 2015 alussa, kun sitä käytetään. Sitten pitää tarkastella uudestaan budjettia. Tuleeko olemaan vielä lisää liikkumavaraa? Jos kyllä, niin se vähentää painetta käyttää kriisivarausta. Jos ei, niin meidän on pakko käyttää sitä. Ja raha, jonka olemme budjetoineet, niille toimille tuleeko, tullaanko sitä käyttämään. Tiedätte jo, mitkä toimet ovat hedelmissä ja vihaneksissa. 125 miljoonaa euroa on budjetissa, josta käytetään 37 miljoonaa ainoastaan Sama voi päteä muihinkin toimintoihin. Tässä vaiheessa sitä sanotaan, että olemme käyttäneet, en osaa sanoa mitä lukuja täällä nyt mainittiin, lähes kaiken kriisivarauksesta se ei pidä paikkansa. Täällä komissio nyt on tehnyt ehdotuksen, ja tässä on sovittelumenettely käynnissä, viranomaiset parlamentti, eli toimijat ja neuvosto sitten tekevät päätöksen mikä on tärkeää sanoa täällä myös, jotta on lähettää selvä viesti, että ei pitäisi dramatisoida tilannetta liikaa maataloudessa, niin kyllä pitää tehdä budjetissa yleisesti, ja useat ovatkin täällä tehneet niin, sillä tilanne, mitä tulee maksamattomiin laskuihin, on dramaattinen, mutta tässä vaiheessa se ei ole niin maataloussektorilla esimerkiksi talouskuri, budjettikuri vuodelle 2014 875 miljoonaa euroa palautetaan maanviljelijöille joulukuun ensimmäisestä päivästä lähtien tänä vuonna. Eli tällä hetkellä tilanne vaikuttaa hyvältä. Meidän ei pitäisi lähettää viesti maataloussektorille, että kyseessä on dramaattinen tilanne ja että suoria tukia leikataan. Toinen asia, mikä on tärkeää tehdä selväksi, on, että budjettikuri vuodelle 2015 Viimeinen, viimeinen päivämäärä selvittää on ensimmäinen joulukuuta ja puhutaan niistä summista, jotka on nyt kriisivarauksessa, eli niitä ei koroteta. Eli riskiä ei ole, että suoria tukia sopeutetaan ja lasketaan edelleen vuodelle 2015 johtuen kriisistä tai muista syistä. Vastatakseni osaan niistä kysymyksistä, jotka täällä esitettiin, tarkemmin. Ensimmäinen on hyvin tärkeä, tärkein. Kyllä, komissio on reagoinut heti kauppasaron iskemisen jälkeen. Ei voi olla nopeampi ja kriisihän alkoi, tai siis tämä kauppasarto alkoi elokuun alussa ja toimiryttiin elokuun puolessa välissä. Ja pyrimme vakauttamaan markkinoita ja sitä pitäisi aliarvioida. Tarkastamme hyvin läheisesti tilannetta Baltian maissa ja Puolassa ja Suomessa ja kaikissa muissa jäsenvaltioissa, joihin kriisi on iskeytynyt. Ja heti kun kriteerit täyttyvät ja heti kun tilanne sitä vaatii, niin komissio tulee toimimaan nopeasti vielä kerran toistaakseni tämän Ebola-näkökannan, sillä useat ovat äh, puhuneet siitä täällä. Kyllä, EU kokonaisuudessaan ei voi vastata kriisiin sillä välttämättä, jos äh, tarpeeksi varoja ei ole, mutta riski koko EUlle oli kyse parlamentista tai neuvostolle tai komissiolle on sama. Sitten oli nämä biodiversiteettivarat, kysymykset vastaan niihin kirjallisesti myöhemmin. Kiitos. Dziękuję. No. Był to głos raczej takiej ogólnej komisji niż Paljon kiitoksia. Tämä oli tällainen yleinen komission kanta, mutta ei niinkään maatalouspainotteinen, mutta ymmärrämme. Kollega Artui joutuu pian lähtemään täältä kokouksestamme, joten annan teille puheenvuoron jo nyt ja voitte kommentoida kuulemaanne. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Olen pahoillani, että joudun lähtemään, mutta minun on lähtää, lähdettävä valmistamaan sovittelua, kun sanon valmistamaan – antamaan sen viime silauksen sovitteluneuvottelujen varten, jotka käynnistyvät tänä iltapäivänä kello 15. Suurella mielenkiinnolla kuuntelin kaikkia puheenvuoroja tänä aamuna, kun he puhuivat nimenomaan tästä oikaisukirjelmästä. Varsinainen aihe piilee siinä, kuinka vaikeata on tai kuinka suuri ristiriita vallitsee kahden budjettivallan käyttäjän välillä, neuvoston ja parlamentin välillä. On tavallaan varsin helppoa sitoutua johonkin. Ja on kuitenkin sitten äärimmäisen vaikea ottaa varoja käyttöön, jotta voidaan taata maksujen toteutuminen. Ensimmäinen politiikkahan on tämä sitoutuminen jos budjettivaliokunta nyt haluaa jonkun viestin tässä lähettää ja saada sen jaetuksi kaikkien kanssa, niin meidän pitäisi saada suurempaa yhteneväisyyttä sitoumusten ja maksujen välillä koska ei tässä nyt pidä lähteä käyttämään niin, mitään niin sanottua väärää rahaa. Ja, ja meillähän on paljon toimijoita, jotka odottavat varoja eri rahastoista. Täällä on kuultu paljon eri mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta oikea aihe on se, että miten me lähikuukausina, lähivuosina selviydymme kriisistä. Valitettavasti kriisin riskit ovat tässä nyt ja nyt käsin kosketeltavina. Meidän pitäisi jo ryhtyä käyttämään keinoja, jotka meille tarjoutuvat tämän kriisivarauksen myötä, mutta kysymys kuuluukin, että mitä tehdään sitten, kun uusia kriisejä pulpahtaisiin kyllähän komissio kuitenkin lähes aina joka tapauksessa löytää keinoja. Siihen on vain pakko uskoa, mutta tällä hetkellä keinot ovat hyvin rajallisia, ainakin jos ajatellaan payment appropriations-termiä. Mitä me nyt neuvostolta odotamme? Odotamme vähän ymmärtäväisempää asennetta sieltä päin. Meillä on aika paljon hankkeita, jotka liittyvät lisätalousarvioon vuodelle 2014 tämä vuosi on ollut hyvin runsaskätinen, koska sakot, joita komissiolta on tullut, joita tuomioistuin on hyväksynyt, ne on antavat noin 5 miljardia euroa meille. Mutta tässä täytyy nyt kysyä, josko nämä 5 miljardia palautuvat jäsenvaltioille vai pitääkö näiden 5 miljardin jäädä komission käsiin, jolla se voisi sitten kuitata nämä maksamattomat laskut, niin kuin me toivomme. Tämä on, neuvottelu on yksi suurimmista kysymyksistä. Jos tämä jätetään komission käsiteltäväksi, niin silloinhan äh, kaikista kiireellisimmät ongelmat on jo tavallaan otettu riittävästi esille. Me haluamme vakauttaa tämän tilanteen maksamattomissa laskuissa ja summissa. Ja meidän pitää saada resursseja, jotta voimme todella hoitaa kaikista käristetyimmät kiireellisimmät asiat neuvostonhan täytyy myös olla todella yhteneväinen toiminnassaan. Olen kuullut joidenkin maatalousministerien suusta, kun he mm, toistavat vähän samoja asioita, mitä täällä olen kuullut tänä aamuna. Minä tulen tietyltä vaalipiiriltä, maatalouspainotteisilta vaalipiiriltä, niin budjettivaliokunta on pyytänyt minulta sitä. Minä olen myös maatalousvaliokunnan varajäsen, en itse sitä niin halunnut, mutta valiokuntani minulta sitä vaati. Mutta meillä on nyt suuri vastuu kaikilla niillä, jotka lähdemme tähän sovitteluprosessiin mukaan. Lissabonin sopimushan edellyttää, että tässä on kyse menettelytavoista, jonka mukaan me vastaamme täysimittaisesti sovitteluneuvottelujen kulusta – ei ole mitään mahdollisuutta saada tulla uudestaan parlamentin eteen, jotta se voitaisiin hyväksyä. Sen takia minä tulin tänne teidän joukkoonne tänä aamuna, että tajuttaisiin, kuinka tärkeätä ovat kommentit, joita te muodostitte tänä aamuna ja joista minä sitten voin ottaa vaarin, kun lähden tuonne sovitteluprosessiin me olemme sitä mieltä, että ongelma on paljon kokonaisvaltaisempi. Jos palaan nyt vielä tähän oikaisukirjelmään, se on vain yksi eh, ilmentymä kaikista meidän ristiriidoistamme. Kuinka vaikeata meidän on joinakin niin hetkinä löytää keinoja. Me sitoudumme, meillä on sitoumukset, mutta me emme varaa siihen riittävästi rahaa, eli maksuja maksumäärärahoja. Eli komissio nyt täytyy todella antaa vastaus tähän ristiriitaiseen tilanteeseen. Me olemme kuitenkin luottavaisia ja kiitämme teitä siitä, että saimme näin hyvän vastaanoton joukossani tänä aamuna. Kiitos kollegat. Dziękujemy panie przewodniczący. Czy pani poseł sprawozdawca generalny? Paljon kiitoksia. Haluaako budjettiasioista vastaava esittelijä käyttää vielä puheenvuoroa? Ei halua. Kollega Jaar. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia, että olette osallistuneet tähän keskusteluun ja aina sanotaan, että jokaisessa asiassa on hyvä puolensa ja tässä on nähty, mitkä nämä hyvät ja huonot puolet ovat. Mutta toivoisin, että jos lähdette johdata osaa muokkaamaan, niin kirjatkaa sinne, että jäsenvaltiot voisivat maksaa vihdoinkin nämä maksamattomat jäsenmaksut. Minun mielestäni on aivan järjetöntä, että on olemassa jäsenvaltioita, jotka eivät vaan maksa jäsenyysmaksuja. Jokainen saksalainen jonkun järjestön jäsen saisi saman tien kenkää järjestöstä, jos ei maksa jäsenyysmaksuja, joten monet ongelmat johtuvat juuri siitä, että jäsenyysmaksut jäävät maksamatta. Mutta toki onhan näitä poliittisia ajatuksia vaikka ja kuinka paljon erilaisten asioiden hoitamiseksi unionin varoilla. Tätä ei voida hyväksyä. Eli hyvänä aiheena tässä huonossa asiassa on se, että meidän pitäisi ainakin keskustella tästäkin aspektista. Kiitoksia. Te uwagi także trzeba przynieść na sesję plenarną, bo mają one charakter. Paljon kiitoksia. Kyllä, täysistunnossakin nämä kaikki argumentit pitäisi ottaa esille, koska ne ovat yleisluonteisia ja tärkeitä. Tiedät, että aiheeseen liittyen on laadittu kirjelmä ja siitä on sovittu poliittisissa ryhmissä. Nyt tämä teksti välitetään talousarvio- talousarvion valiokunnalle ja sieltä asiakirjasta löytyvät kaikki nämä esille otetut asiat. Meidän tulisi todellakin pohtia sitä, että mitä maanviljelijät sanoisivat tämänhetkisessä tilanteessa. Vain 5 prosenttia maanviljelijöistä ovat alle 35-vuotiaita, ja jos tämä huomioidaan, ja huomioiden vielä sekin seikka, että maatalousbudjettia on leikattu 30 miljoonalla, joten kyllä tilanteen vakavuus on ilmeinen. Meidän täytyy käyttää olemassa olevat varat ja sitten vasta voidaan lähteä varausta käyttämään, sillä tämä varaus on käytettävissä vain ainoastaan maanviljelijöille. Eli ensin täytyy käyttää budjetin varoja. Komissio kuitenkin aika näppärästi siirtää näitä varoja siten, että meidän täytyykin kajota varaukseen saman tien. Eli tähän liittyen laaditaan vielä kirjelmä. Kollega Des, ihan lyhyesti. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa budjettiin liittyen toisenkin ongelman. Minulla on käytettävissäni kirjelmä komission toimintaohjelmaan liittyen suoritetuista maksuista. Komissio tässä vaiheessa ilmoittaa, että ensi vuonna, kun maatalousuudistuksia toteutetaan, niin melkoisia ongelmia on odotettavissa, sillä jäsenvaltiot tietävät, ettei maatalousuudistusta voida toteuttaa esitetyllä tavalla. Eli ensi vuonna palautusmaksut olisivat vielä suuremmat. Mainitsen tästä vain muutaman kohdan, muun muassa sen, että riski, joka liittyy toisen pilarin suureen virhemarginaaliin, ja toisaalta taas, että järjestelmien sertifiointi jäsenvaltiotasolla, niitä ei ole tarkastettu laisinkaan, ja sitten riski, joka liittyy viherryttämisvapautukseen – ja äh, lupakysymyksiin, eli meidän pitäisi mahdollisimman pikaisesti palata tämän asian käsittelyyn, sillä olen sitä mieltä, että monissa jäsenvaltioissa nämä uudistukset ei toteudu, eivät toteudu aikataulun mukaisesti. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Dessille. No, mieli ei tästä kyllä kohentunut, kun tällaista infoa meille annoitte, mutta kiitokset kuitenkin. Kollega Nicholson seuraavana, olkaa hyvä. Yes, I think, uh, Mr. De- Kyllä, mitä että jäsen Des on ottanut hyvin mielenkiintoisen aspektin esille omalla alueellani koen tilanteen, jossa maan viljelijät ovat vastuussa siitä, että tulkitaan YMPn tulkintaa, mutta he eivät saa tietoa Brysselistä, jotta voisi tehokkaasti panna täytäntöön asiat. Ja jos he sitten ryhtyvät riskeihin ja panevat asiat täytäntöön, niin heitä voi kohdata, niin kuin on käynyt se, että tilintarkastustoimistomme tulee joku, joka sanoo, että asiat on pantu vaarin täytäntöön ja että teidän tulee maksaa. Viimeisimmän keskustelumme jälkeen me huomannut, että tämä, eikö tämä olekin hullu tilanne Euroopassa, että mennään pää edellä kohti jonkin asian täytäntöönpanoa, jota ei ole vielä tulkittu, miten se pitäisi panna täytäntöön. Joten mielestäni meidän pitää tehdä jotain tämän asian eteen. Viivästytään asiaa kalvotussa kuukaudella tai mitä ikinä, sillä Eurooppa näyttää vielä hölmömmältä kuin jo nyt. Joten mitä me teemme? Tämä on kysymys, jota pitää, joka pitää esittää, tai voidaanko sen eteen tehdä mitään. Jäsen Des on oikeassa, meidän pitäisi käsitellä asiaa oli se sitten koordinaattorinen kokouksessa tai seuraavan keskustelun esityslistalla, ja komission pitäisi tulla tänne ja puhua meillä asiasta ja kertoa, mitä he tulevat tekemään tämän suhteen. Minun pitää nyt tuoda meikäläisiä ottamaan selvää, miten he panevat nämä asiat täytäntöön, ja että mitä tehdään marraskuun loppuun mennessä, ja maanviljelijät eivät tiedä, mitä he tulevat tekemään ensi vuonna. Okei, okay. okei, okay, E, rzeczywiście ważne, trudne problemy. E, pan komisarz będzie trzeciego. Toden totta, nämä ovat tärkeitä asioita. Komissaarihan tulee vieraaksemme joulukuisessa kokouksessamme ja silloin hän joutuu kuulemaan, mitä me olemme näistä ongelmista mieltä. Tiedän, että se on ensimmäinen yhteinen kokouksemme komissaarin kanssa, mutta kyllä silloin pitää selkeän sanakäänteen kertoa, mikä on meidän kantamme. Eli kolmas joulukuuta tämä tapaaminen järjestetään ja toivottavasti komissaari voi olla vieraanamme mahdollisimman pitkään, jotta aikaa olisi kaikkien relevanttien kysymysten esittämiseksi. No niin, puoli tuntia aikaa jää nyt tämän esityslistan kohdan 12 käsittelemiseksi, eli tukijärjestelmä, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin. Enpä sano asiasta sen enempää. Ongelmana on se, että jäsenvaltiot haluavat muuttaa oikeusperustaa, eli käytettäisiin artiklaa 43.3, eli neuvosto tekisi yksin päätöksen aiheeseen liittyvistä päätöksistä. Me kannatamme sitä, että meidän tulisi käyttää oikeusperustana artiklaa 43.2, jotta meitäkin kuullaan. Tämä on sen verran tärkeä aihe, että kyllä meidän täytyy paneutua siihen. Puheenvuoro siirtyy nyt esittelijälle, eli ensimmäisenä esittelijän puheenvuoro, sitten puheenvuoro siirtyy muille. Mutta kuten sanottu, ensimmäisenä esittelijä eli kollega Tarabellaan puheenvuoroon. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Te tiedätte, että olen esittelijäni tästä tukijärjestelmästä, joka koski hedelmiä, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin. Minut nimettiin tähän isettelijäksi. Tämä on uusi ohjelma, joka on saanut oikeusperustat, oikeuspuitteet. Eli tässä on tarkoitus yhdistää kaksi ohjelmaa. Ensin oli hedelmä ja maito erikseen. Minä haluaisin tehdä teille nyt vähän selkoa, miten tämä asiakirja on edennyt ja ja ehkä jakaa teidän kanssa joitakin huolenaiheita, jos sikseen tulee kolme keskeistä lukua, kolme keskeistä kappaletta, kolme teemaa on yleisfilosofia tälle mietinnölle. Toinen on sitten keskeiset kohdat, joista pitää tehdä päätöksiä ensiksi meidän, ehkä myös trilogissa, jos neuvosto haluaa, että parlamentti sanoo sanattavansa. Palaan siihen tuonnempana. Ja kolmanneksi työmenetelmistä olisi ehkä hyvä keskustella keskenämme. Ensinnäkin yleisfilosofia, muutamia äh, näkemyksiä, mikä oli tämä filosofia, miksi siihen päädyttiin se perustuu e, tilastotietoihin. Jos ajatellaan koko eu 22 miljoonaa lasta on ylipainoisia. Jos ajatellaan taas nuorisoa, niin käyttää vain 30-50 prosenttia maailman terveysjärjestön suosittelemasta hedelmävihannesten määrästä. Kun tämä otetaan huomioon, oli keskeistä viedä eteenpäin terveyttä ja tasapainotettua ruokavaliota nuorisolle ja varhaisnuorisolle. Ja komissio on myös samaa mieltä. Sen takia on, pitää opettaa kouluttaa uudestaan nuoret kansalaiset ja miten he voivat syödä hyvin. Meidän pitää saada nuoret lähemmäs näitä paikallistuottajia. Tämä on tätä elintarvikekasvatusta ja valistusta ja se on yksi, ei ole kyse siitä vain, että on joku jakelupiste koulussa ja se riittää sillä siisti kasvatukselliset toimenpiteet haluttiin mukaan, koska sillä vasta päästään tavoitteisiin. Eli velvoitetaan jäsenvaltiot osallistuvat jäsenvaltiot hyväksymään kasvatuksellisia toimenpiteitä, jotka täydentävät näitä jakelupisteitä ja jakelupisteiden toimintaa koulussa. Tämä uusi ohjelma pitää mieltää jakeluohjelmana, se on, mutta se on myös ö, elintarvikevalistusta jo varhaisessa vaiheessa lapsille, varhaisnuorille ja nuorille. Ja minä haluan kertoa nyt tästä, että kollegat voivat tämän mieltää, olipa meidän poliittinen näkemyksemme mikä tahansa minä olen nyt jakanut tämän kolmeen osaan. Meidän täytyy nyt tehdä päätöksiä keskeisistä asioista. Ensimmäinen on oikeusperusta, kolmas on tuoteluettelo, kolmas on jakelukriteet, varas, ja, rahastojakelukriteerit. Tässä ehdotuksessaan komissio ehdotti, että käytetään artiklaa 43.2, eli yhteispäätösmenettely neuvoston ja parlamentin välillä, niin kuin näin on, pitääkin olla. Neuvosto harvoin on yksimielinen, mutta silloin se on pyrkinyt vähän kiertämään oikoteitse parlamentin tässä päätöksessä, päätöksenteossa, ja se on täysin kammottavaa se on aivan kammottava menettelytapa, koska Lissabonhan sai huomattaa lisäarvoa tästä yhteispäätösmenettelystä ja on yritetty nyt pistää parlamenttia vähän syrjään tässä, tässä asiakirjassa päätöksentekossa tekokysymyksessä. Olemme laittaneet kirjeen komissio oli siinä, ja siinä pyydetään oikeusperustan muuttamista. Tehän jo puhuitte siitä puheenjohtaja, eli artikla 43,3 ei ole hyväksyttävissä. Minä nyt käännyn tässä vaiheessa komission edustajan puoleen. Toivottavasti hän voisi kertoa meille, mitkä ovat siellä aikomukset. Muistan, että kuulemistilaisuudessa se oli minulle kysymykseni, jonka asetin komission jäsenehdokkaalle Phil Hoganille. Hogan tuolloin lupasi, että hän tulee puoltamaan parlamentin etuoikeuksia mm, ja silloin olikin se 43,2 ja silloin puhuttiin myös 43,3, joka sitten otettaisiin mm, joka oli tuolloin tarkoitus ottaa käyttöön tässä koulujakelujärjestelmässä. Sitten kolmanneksi, sitä ei voida missään nimessä hyväksyä, että komissio toimii sillä tavalla, että meidät suljettaisiin pois tästä ehdotuksen keskeisestä substanssista, koska me haluamme osallistua tähän täysimittaisesti. Se on hyvin herkkä ja mielenkiintoinen ja hyvä aihe. Minä haluan teidän suuren, mahdollisimman massiivisen tuen. Toinen asia, joka mielestäni on keskustelua synnyttävä tuoteluettelo. Tietenkin komissio haluaa saada kaksi tämmöistä keskeistä tuotetta, tuo, tuoreet vihannekset ja liha, hedelmät ja vihannekset, siihen on lisätty banaani. Minua vähän ihmetytti, että puhutaan vihanneksista ja hedelmistä ja sitten puhutaan banaati, banaanista, mutta kyllä se kattoi aika suuren osa minun esityksestä. Mutta minä äh, joudun tässä vähän kiihdyttämään tahtia, mutta pyydän anteeksi tulkeilta. Äh, hedelmät, banaani, koska se on tärkeä. Äh, minä en halua minä haluan lähteä tässä nyt mitään tuhoamaan EU-ssa tai jotain hedelmätuotantoa. Hedelmä, banaani on hedelmä, minkä takia se piti lisätä sinne erityisesti ne hedelmäluetteloon. No joo, vähän outoa, mutta ei se haittaa mutta kyllä meidän täytyy ajatella eh, EUn alueelta tulevia hedelmiä. Ei tämä ole protektionistista, vaan ihan normaalia käytäntöä. Sen takia tämä banaani vähän ihmetytti minua. Ehkä tämä on myös ideologinen asia. Tässä on kyse myös jakeluperisteistä, on kyse ympäristökysymyksistä ja se parlamentti myös puolusti tätä YMP-reformin alussa Komissio on sanonut, että tuoreiden vihannisten ja hedelmien eh, kulutus on vähenemässä jäsenvaltiossa myös nuorten ja varhaisnuorten keskuudessa. Kirjassa sanottiin, että nyt tässä ollaan ehkä vähän liian rajaavia, jos ajatellaan maitoa, jos luetteloon lisätään jogurtit ja juusto. Se on ihan hyvä, mutta niiden pitää sisältää eh, riittävässä määrin maito, maitoa näissä maito jatkojalostustuotteissa ja siinä pitäisi olla sitten tietysti maksimirajat lisätylle sokerille. Juusto voi myös korvata jossain määrin maidon, jos on laktoosiongelmia. Jotkut eivät pysty imettämään laktoosia, jotkut, joku juusto on erittäin hyvä vaihtoehto sillä, joka ei pidä maidosta tai ei pysty sitä ruoansulatuksellisesti hyödyntämään. Me emme ole siis päässeet tähän vielä tavoitteeseen. Kalsiumin määrä on tietysti keskeinen, jos ajatellaan terveyttä, erityisesti nuorten tyttöjen terveyttä vanhemmalla iällä naiset voivat törmätä osteoporosiin eli kalsiumin puutteeseen. Ja se voi olla peräisin jo varhaisnuoren puutteista. Me halusimme, ehkä halutaan laajentaa tätä luettelua vielä lisää. Ajattelen tässä Tsekkiä, Ranskaa, Italia, jos meillä on siellä jatkojalostettuja hedelmätuotteita, mutta me haluamme painottaa tuoreutta, koska he, silloin kannustetaan nuoria syömään hilloja ja sokeroituja mehuja. Se ei ole hyvä. Me haluamme tuoreita hedelmiä vihanneksia, joista yksi tuore on siis banaani. Tämä kouluohjelma tarkoittaa sitä, että saadaan lapset ky- kytkettyä maatalouteen, maataloustuottajiin, maanviljelijöihin. He eivät enää edes tiedä, mistä ne tulevat. Nämä tuotteet ovat kalliita jakelun kannalta. Täytyy tajuta, mikä on se lenkki, joka yhdistää nuoren kuluttajan tähän maanviljelijän tuottajan. Mistä nämä tuotteet tulevat, perustuotteet nimenomaan. Olen valmis keskustelemaan kollegojen kanssa ja neuvoston kanssa, jos neuvostolla on johonkin jotakin sanottavaa, jos hän laittaa kivarin toiselle olalle mutta painopiste pitää olla kuitenkin eh, eh, tuoreiden vihannisten hedelmien jakelussa. Se on erittäin tärkeää, että ei kai kukaan voi lähteä muuttamaan näitä voimassa olevia sääntöjä, ei saa lisätä sokeria liikaa näihin tuotteisiin. Sitten jos ajatellaan tätä jakelua, jakelusääntöjä kouluissa, Tämä on ollut historiallisesti vähän vaikeata, mm, ongelmallista. Minä tiedän, että se vaihtelee jäsenmaista toiseen. Minä kuuntelen kollegoja mielelläni, kun puhutaan hedelmistä ja vihanneksista. Ikäharukka oli 6-10 vuoteen. Tässä ajatellaan myös alueiden kehitystä. Se olisi tietysti hyvä miettiä lisäkriteerejä, miksi 6-10 vuotta oli tämä haarukka. Ehkä se on kyse peruskoulusta, jolloin aloitetaan opetus ja valistus varhaisissa vaiheissa. Lopuksi vielä työmielentelmistä ja aikataulusta. Minä aion lähettää tämän mietinnön käännetettäväksi joulukuun puolivälissä agrivaliokunta. Tietysti se liippuu siitä, miten ne ehtivät perehtyä siihen. Ja se olisi 20.21. tammikuuta. Agrivaliokunnassa äänestetään tietysti tarkistusten kompromissien määrän mukaan. Minä haluaisin mahdollisimman selkeä viesti sen mietinnön. Ehkä voitaisiin äänestää helmimaaliskuussa. Työmenetelmistä vielä mm, ihan lyhyesti. Minä olen kaikissa mietinnöissäni ollut avoin keskustelulle kaikkien varjoesitelijöiden kanssa, jotka ovat viitehenkilöitä kaikista poliittisista ryhmistä ja, ja minä voin kuvitella, että tässä on tietysti tarkoitus löytää kompromissi näinkin tärkeästä herkästä aihealueesta, kun on kyse, niin kyllä tarkistuksiakin saa tarvita, mutta pitää olla tällaiset avainlinjaukset, avainviestit, tehokas yksinkertaistettu jakelu. Ja myös haluan muistuttaa vielä, että äh, kiitos siitä, että näin kärsivällisesti kuuntelitte minua, hyvä puheenjohtaja ja kaikki muut, mutta se tosiaan, että me haluamme saada tästä hyvän ö, äh, elintarvikevalistuksellisen mietinnön nuorille varhaisnuorille ja nuorille aikuisille. Kiitos siitä, että kuuntelitte minua ja olen valmis keskusteluihin. Państwa, mamy gościa z, z, o godzinie 12. Bardzo. Paljon kiitoksia. Kello 12 tänne saapuu vieras, joten kollega Müller ihan lyhyesti. Yksi minuutti. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mehän tiedämme oikein hyvin, miten tärkeää on käyttää näitä koulu hedelmä- ja vihannesohjelmia ja ennen kuin ihmiset täältä lähtevät, niin haluaisin antaa teille matkalle evääksi tällaisen tuotteen, jalostetun tuotteen. Voitte kokeilla sitä. Tämä on Saksan hedelmä- ja vihannesalan keskusliiton tarjoma tuote ja onkin tärkeää, että tällaisia tuotteita voidaan helppokäyttöisesti tarjota lasten käyttöön. Minä joudun valitettavasti piakkoin täältä lähtemään, mutta saanen ihan lyhyesti ottaa esille seuraavan seikan. Meille on tärkeää, että ohjelmat yhdistetään. Minulle ja Minulle on tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana tässä toiminnassa. Yleisesti ottaen olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla, mutta toivoisin vielä muutamia muutoksia tekstiin. Mielestäni on nimittäin tarpeen, että alle kuusi lapsille tarjota valistusta, ravitsemusvalistusta jo tarha-iässä. Eli näin me voimme vaikuttaa lasten ravitsemustottumuksiin ja tällaiset ohjelmat ovat hyviä tähän, mutta valitettavasti Maito ei sinänsä ole mikään houkutteleva tuote lapsille, joten olisikin tärkeää, että tuote luetteloa täydennettäisiin. Ja mitä tulee täytäntöönpanoon, niin minä uskon, että siihen liittyen voimme esittää vielä omia ehdotuksiamme. Kiitoksia. Błagam, przecież będziecie jeszcze mieli nieraz okazję spotkać jako zastępcy sprawozdawcy. Kiitoksia. Pyydän lyhyitä ja ytimäkkäitä kommentteja. Meillä on vielä jatkossa mahdollisuus käydä näitä keskustelua Kollega Petir. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Useampaan otteeseen täällä on jo todettu, että Kroatia ja kroatialaiset lapset eivät oikein sovi tähän ohjelmaan, sillä tässä käytetään tiettyjä historiallisia kriteereitä ja me olemme uusi jäsenvaltio ja me emme voineet hyväksyä tai käyttää tätä ohjelmaa, me emme saaneet siitä varoja käyttöömme ja tästäpä syystä toivoisinkin, että tämä historiallinen tarkastelutapa korvataan niin, että mekin lapsiemme kanssa voimme nauttia tästä tärkeästä ohjelmasta. Kyse on ravitsemustottumusten muuttamisesta ja edistämisestä ja hyvänä puolena on se, että paikallisia tuotteita annetaan käyttöön. Eli pienen pienet perheyritykset voivat tarjota laadukkaita tuoreita tuotteitaan lasten käyttöön. Ja se on hyvä asia, joten vetoankin komission suuntaan, että näitä kriteereitä muutetaan ja näin Kroatia saisi mahdollisuuden osallistua tähän ohjelmaan, jotta paikallistuotantoa voidaan tarjota lapsillemme. Kiitoksia. Dziękuję. Proszę o złożenie odnośnych poprawek. Pani, o złożenie poprawek. Pani poseł. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ribeiro. E e Kiitos puheenjohtaja. Olen Pepeen Esittelen sen lisätä muutaman asian. Ensinnäkin, on ehkä tarpeetonta sanoa se täällä, mutta yksi kollegoistamme, joka vastusti tätä regimiä ja on tärkeää korostaa tätä. Toimin pitkään opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja. Tiedän, että nämä ohjelmat ovat tärkeitä lasten ravinnon kannalta, kouluissa on lapsia, jotka tarvitsevat maitoa ja hedelmiä. Ja he tarvitsevat hyvää ravintoa ja ovat tästä riippuvaisia, mutta tämä pitää unohtaa, kun tätä lausuntoa laadimme. Mitä tulee ravitsemus, koulutuksen ja valistuksen, lapset ajattelevat, että maitoa ostetaan supermarketista. He eivät ehkä edes tiedä, että se tulee maidoista, eläimistä. Joten on tärkeää, että on tätä valistustyötä ja kasvatusta. Ja kun puhumme mahdollisuudesta lisätä kulutusta, niin meidän tulee lisäksi painottaa ongelmia, jotka liittyvät Venäjän kauppasaartoon. Eli minulla on omat epäilykseni, kriteerit, joita käytetään näihin prosenttimääriin, kuinka paljon lapsia tähän kuuluu ja kuinka moni osallistuu tähän, enpä tiedä, mutta päätän kyllä pian puheenvuoroni Kyllä, kyllä. En tiedä nämä kolme asiaa, luovatko ne enemmän vielä ongelmia byrokratian kannalta. Kiitos. Dziękuję pan poseł Europe. Jedna minuta. Kollega Ei Teko dirbti, kada dirbau savivaldybės vadovu ir džiaugiuosi. Joten kokemuksia milloin on tästä, kun kuuluin yhteisön toimintaan. Ja minusta on hienoa, että tätä ohjelmaa pannaan täytäntöön liettua. Se on hyvin menestyksekäs, mutta haluaisin antaa tähän oman näkökantani. Olen varjoesittelijänä vihreästä, vihreiden ryhmästä ja haluaisin panottaa, miten tärkeää luo, miten tärkeää luomuruoka on ja miten tärkeää paikallis, paikallistetut ruoat ovat, lähiruoka. Jos näitä tuotteita tuodaan muista jäsenvaltioita, muista maista, niin emmehän voi sitten väittää lapsille, että tämä ruoka tulee sieltä maatilalta tai että maito otetaan näin. Mutta tässä meillä on julkisen, julkisen hankintoja koskeva laki ja me pitää koittaa löytää tapa, miten käsitellä tätä asiaa. Lisäksi tämä ei pitäisi olla sosiaalinen ohjelma, vaan kasvatusohjelma. Pitää varmistaa, että lapset eivät vie näitä kotiin muille, muille perheenjäsenille – Joten pitää löytää tapoja saada tämä ohjelma paremmaksi, ja olen jo lähestulkoon valmis. Meidän pitää löytää tapoja kehittää tätä ohjelmaa pidemmälle, kun vientitilanne on hyvin hankala, niin kuin tiedämme, ja tuonti. Ehkä voisimme myös tarjota hedelmiä myös 15-vuotiaille lapsille ja muita tuotteita myös. Tämäkin auttaisi ratkaisemaan muitakin ongelmia, jotka liittyvät tähän ongelmaan. Kiitos. Panie, panie pośle, 40, 40, 40 Puhuitte 40 sekuntia liian pitkään. Seuraavana edustaja Aguilera. Gracias, señor presidente. Yo me gustaría intercambio que Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös sanoa muutaman sanan tästä tärkeästä ohjelmasta. Ehkä se on oma panokseni tähän. Olen samaa mieltä edustaja Tarabellan kanssa, joka haluaa ehkä vähän laajentaa tätä. On välttämätöntä, puhutaan, pitäydytään näissä muutamissa jatkojalostustuotteissa tietysti tuoreet tuotteet ovat hyvä asia, maito on hyvä, mutta ehkä sitä voisi jollain määrin laajentaa Haluaisin myös korostaa sanoa, että tulen Espanjasta, Andalusiasta, Etelä-Espanjasta Välimeren alueella ja me arvostamme siellä paljon terveyttä ja sen takia minä haluaisin, että otettaisiin tähän luetteloon, otettaisiin myös mukaan oliviöljy koska se on erittäin hyvä ja Välimeren ruokavaliohan perustuu oliviöljyn ja se on erittäin suosittua ja suositeltavaa. Sitäkin voitaisiin harkita tähän lisättäväksi tähän tuoteluetteloon. Ja vielä ehkä muutama äh, lisäys joihinkin hedelmäkohtiin. Kun puhutaan suorista tuista maanviljelijöille, niin historialliset kriteerit äh, olisi kriteerien säilyttäminen ei ole mitenkään perusteltua. Sitä, mitä on rahoitettu menneisyydessä, ei sitä nyt enää voida siirtää sillä tavalla, siirtää tulevaisuuteen. Tämä ohjelma sinällään on hyvä. mistä voidaan lähteä rahoittamaan eri tavalla, niin kuin Kroatia sanoi, Kroatian edustaja sanoi, että ne saa liikaa painaa tämän järjestelmän rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Nie Pan poseł Polsek. Pyydän anteeksi. Sitten voi antaa teille enää puheaikaa, mutta kollega Polček. Za velmi dobré úvodní slovo a zaměřím se pouze na otázku podpory mléka, mléčných produktů. Kiitos Tämä oli erittäin hieno avaus, tämä Tarabellan avaus. Mitä tulee maa, maitotuotteisiin. Minä olen erittäin iloinen kuultuani komission ehdotuksesta, kun se halusi tukea maitotuottajia Venäjän kauppasaaron takia, mutta nyt halutaan tukea myös niitä maitotuottajia, jotka ovat joutuneet tämän uuden maitojakelujärjestelmän ohjelman piiriin, mutta ymmärsin, että ei tässä ole kyse mitenkään tuesta, jota annettaisiin lisää. Tässä on kyse peri- perustavanlaatuisista olevista vähennyksistä, eli maitotuotteita, joita tähän asti on tuettu. Ja ainakin Tsekissä maataloustuotteita tutkiva tilastovirasto on tullut siihen tulokseen, että että maitoa kulutetaan eniten lasten keskuudessa. On erilaisia maitotuotteita, piimää, hapan maitoa, meillä on jogurtteja, erilaisia juust, kermapohjaisia tuorejuustoja. Me, me, tämä tuk, tämä entinen tuki pitää tukea. Ainut kulutusmaito tällä hetkellä hyötyy vain tästä tuesta ja kulutusmaitoa käytetään vain 10 prosenttia se edustaa vain 10 prosenttia kokonaismaitokulutuksesta. Komission täytyisi uudelleen tutkia vähän suunnitelmia. Köszönöm a szót. Először is le kell, hogy szögezzem, hogy Magyarországon kiválóan működnek a programok, úgyhogy öt konkrét javaslat. Nämä ohjelmat vaikuttavat toimivan erinomaisesti Unkarissa. Meillä on viisi suositusta, hallitus ja koulut ovat käyttäneet tätä järjestelmää ja oikeudellinen ja rahoituksellinen kehys toimii, joten meistä ei ole järkevää yhdistää näitä kahta ohjelmaa toiseksi. Emme voi hyväksyä, että rajoitetaan näitä tuettuja tuotteita, esimerkiksi jogurtit, kefirtuotteet, ja se, että tuotteissa ei olisi lisättyä sokeria tai rasvaa. Sitä tarvitaan muuttamaan lasten mielipiteitä. Ja talvella helmiä ja vihanneksia, niitä pitäisi myös jakaa meistä. Meteoronin käyttö näissä tuotteissa 6-10-vuotiaiden parissa on aluekohtaista. Neljä, olemme samaa mieltä näistä kasvatustavoitteista, komissiolla on. Ja meidän pitää kasvattaa terveellisen ravintoon viisi. Ohjelman ei pitäisi sulkea ulkopuolelle tiettyjä toimia, muun muassa seuranta, arviointi ja viestintä, sillä nämä lisäävät sen tehokkuutta. Kiitos. Jeśli każdy przekroczy 35 sekund, no to nie ma szans. Pan... Jos kaikki ylittävät puheaikansa puolella minuutilla, niin ei tästä tule yhtään mitään. Kollega Luosu. Oui, merci, monsieur le président. Alors, bien sûr... Hyvä puheenjohtaja, emmehän me nyt mitenkään tässä lähde vastustamaan tätä ohjelmaa, kun halutaan hedelmiä, vihanneksia ja maitoa kouluun. Lapsethan ovat ensimmäisiä uhreja tässä huonossa tottumuksessa, mutta ei tässä ole kyse mitään tuotteiden alkuperän markkinoinnista. Emme saa myöskään unohtaa sitä, että EU, joka on tukenut sitä, että tullimaksut ovat alentuneet banaaneille, jotka tulevat Kolumbiasta ja Perusta. Ne ovat nyt vyöryneet meidän markkinoille ja lähdetäänkö tässä nyt tämän kaltaisen politiikkaan. Meidän täytyy muistaa, että, että täytyy suosia paikallisia lähituotteita tai kansallisia tuotteita. Ranska voisi kyllä, sitten kyllähän Ranskakin saisi sitten tukea Antillilta tulevaa banaaniohjelmaa. Eli kyllä tässä nyt sitten lähdetään rakentamaan vähän toisenlaista Eurooppaa. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in... ja, herra puheenjohtaja, omassa parlamentissani olen aina tukenut tätä asiaa. Täällä on esitetty kritiikkiäkin, mutta se johtuu siitä, että kyse on lähinnä Euroopan kohdistuvasta kritiiristä ja ihan lyhyesti toteaisin, että kyse on vanhemmista, eli me emme ole oppineet menneisyydestä. Monet opit pitävät mm, tällaista lähestymistapaa hyvin tärkeänä ja minun mielestäni tämä asia on jäänyt tässä kokonaan mainitsematta. Eli koulutuksen yhteydessä pitää ottaa huomioon juuri näiden ravitsemustottumusten merkitys. Eli koulutukseen tämä asia pitää huomioida. Kiitoksia. Ja Kiitoksia herra puheenjohtaja ihan lyhyesti omalta osaltani. Mitä meidän puolueeseemme tulee, niin yksi ohjelma riittää. Minun mielestäni me voimme luopua koulumaito-ohjelmasta, sillä maitoa tarvitaan vauvoille, mutta varsinaisille lapsille maitoa ei tarvitse enää juottaa. Ja on harha luulo, että maito olisi erittäin terveellistä. Esimerkiksi eh, ihan hiljattain julkaistiin tutkimus, jossa todetaan, että maito, maidon käyttö voi johtaa erinäisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi laktoosiintoleranssiin, joka yleistyy yleistymistään, joten mielestäni jogurtin lisääminen ei ole ratkaisu, vaan soijamaidon käyttö, se olisi myöskin ympäristöystävällisempi teko. Eli kyllä mä haluaisin panostaa enemmänkin kouluhedelmäohjelmiin. Kiitoksia. Monsieur le Président. je souscris complètement... Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kuin jäsen Tarabella. Olisin hyvin varovainen siihen, että Ranskassa olisi näitä ohjelmia välitunneilla. Ja voitaisiin ottaa käyttöön myös vihannekset, sillä tarvitaan todellista elintarvikekasvatusta nuorillemme. Ja niin kuin Mark Tarvela sanoi, meidän pitää me ottaa myös laajentaa tätä ikä, ikäryhmää, sillä minusta on hämmästyttävää nähdä, että 14-15-vuotiaat tytöt ö, syövät mitä sattuu ja juovat sitten kuitenkin hyvin sokeripitoista ö, limonaadia, syövät suklaata. Uskoisin, että retiisi tai porkkana tai omena tai mansikka olisi ihan yhtä hyvä heidän linjoilleen, joten olisin hyvin varovainen tämän asian suhteen ja teen olen valmis tekemään yhteistyötä kanssani tässä. Kiitos. Dziękuję. Pan poseł Zulo. Bardzo proszę. Sì, grazie Presidente. Mi auguro che la prossima volta Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että seuraavalla kerralla on, me suhtaudumme vähän enemmän kunnioit, suuremmalla kunnioituksella ja annamme ensiksi puheenvuorot varjoesittelijöille. Kasvatukselliset tavoitteet tässä ohjelmassa ovat ihan selkeitä. Tavoite tälle ohjelmalle on siis tämä valistus, kasvatuksellinen aspekti. Me haluamme valistaa nuoria hyviin ravitsemustottumuksiin. Tämä valistus ja koulutus toteutuu sillä tavalla, että selitetään, mistä nämä elintarvikkeet, ruoka-aineet tulevat mm, ei tässä nyt välttämättä tarvitse lähteä puhumaan ihan tuotantomenetelmistä, kyllähän se on hyvä, mutta jos ajattelemme intensiivistä, massiivista maataloustuotantoa, esimerkiksi maidon kohdalla meidän täytyy muistaa nämä suurtilat, jossa tuotanto on hyvin intensiivistä. Pitäisi myös muistaa, että tuotteita käytetään myös hyvin tietoisesti ja järkevästi, ja meillä on myös käytössämme instrumentteja, joiden avulla voidaan tutk- tarkistaa tilanne. Kiitoksia oikein paljon. Nyt puheenvuoro pääjohtaja Korteelle. Euh, merci, euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Mark Tarbellaa tästä alustuksesta, kun hän puhui tästä yleisestä fil- toimintafilosofiasta ja su- myönteisestä suhtautumisesta ehdotuksiimme, ja on iloinen saada tehdä töitä hänen kanssaan ja teidän kanssanne, kun tätä selvitystä raporttia kirjataan. Kolme hyvin tärkeää asiaa, puheenjohtaja. Ensinnäkin oikeusperusta. Voin rahoitella markkinatavella ja tätä, komissi- tätä valiokuntaa, että komissio tulee pitäytymään alkuperäisessä ehdotuksessa, eli joka perustuu artikla 43.2, jonka mukaan yhteistu- Euroopan parlamentti on täysin mukana tässä lainsäädäntöyhteistyössä. Emme ole vieläkään saaneet neuvoston kirjelmää, mutta odotamme saavamme sen tulevina päivinä. Ja Mark Tarabella kuulin myös nykyistä uutta komissaaria. Muistan, mitä hän sanoi täällä kuulemisessaan samalla tavoin. Toiseksi luettelo on, jo on tehty pari sanaa selittääkseni, miksi päädyttiin luetteloon, joka on aika rajattu, melko rajattu. Ensinnäkin nämä ohjelmat, tilintarkastusoimistoon ja jäsenvaltiot ovat kritisoineet niitä voimakkaasti, koska ne ovat monimutkaisia. Hallinto niihin liittyen on hyvin monimutkaista, joten haluaisimme yksinkertaistaa uutta toimintatapaa keskittyen kahteen tuotteeseen, maitoon ja kasviksiin ja tuoreisiin helmiin. Kuulin, mitä sanoitte ja kuulin myös, mitä muut valiokunnan jäsenet sanoivat ja olemme avoinna keskustelemaan tässä tulevina päivinä ja viikkoina. Toinen syy, miksi lista on näin rajattu, on selvää, niin kuin Mark Tarvela sanoi itsekin, että meillä on ongelma, joka liittyy ravitsemukseen, mitä tulee maidon ja helmien ja kasvisten kulutukseen. Eli tässä on ongelma. Tarvitaan eurooppalainen vastaus. Tässä on myös toissijaisuusperiaatekysymyksiä, jotka pitää ratkaista tällä, minkä takia tämän luettelon pitäisi olla rajattu. Kolmanneksi, tässä on myös tämä kasvatuspuoli näissä puitteissa – jotta tämän budjetin avulla rahoitetaan. Koulut, jäsenvaltiot voivat mennä vielä pidemmälle näiden hankkeiden, kasvushankkeiden puitteissa voi olla myös muitakin tuotteita, maataloustuotteita mukana. Lopuksi, mitä tulee äh, näihin mitä tulee rahoitukseen, eli rahan jakamiseen, varojen jakamiseen, komissio ehdottaa 100 50 miljoonaa euroa per vuosi kokonaisuudessaan, 80 maidolle ja 70 hedelmille ja kasviksille. Ja haluaisin selventää yhden asian, pitää tehdä selvä ero. Toisaalta mitkä ovat kriteerit jakaa tätä rahaa ja toisaalta mikä on lasten ikä. Ja edustaja Müller esitti myös kysymyksen, lapset sitä hetkessä lähtien, kun he menevät kouluun, voivat olla osa tätä ohjelmaa. Eli allokointikriteerit perustuvat tiettyyn määrän lapsia, jotka ovat 6-10-vuotiaita. Se ei tarkoita, että jos lapsi on sitä nuorempi tai vanhempi, ei voisi olla mukana tässä. Pitää tehdä ero kriteerien välillä ja näiden kelpoisuusehtojen välillä, jotka ovat hyvin laajemmat. Mitä tulee Kroatiaan, uskon, että tässä on ollut jo kahdenvälisiä neuvotteluja Kroatian ja neuvoston välillä. Kyllähän Kroatiakin tulee osalli, olemaan osallinen tätä ohjelmaa. Siitähän tuli jäsenvaltio, ja se ei tarkoita sitä kuitenkaan, että koska se tuli myöhemmän, myöhemmin eu niin se ei voisi olla osa tätä ohjelmaa lopuksi siis. Historialliset kriteerit jotka ovat päteneet aina rahanjakoon jäsenvaltioiden välin. Se pätee ainoastaan maitoon. Mitä tuo helmiin ja vihanneksiin komission ehdotus on, että perustutaan lasten määrään ainoastaan. Maidon kohdalla ehdottimme eri kriteerejä. Miksi? Siksi, että on jo olemassa maitojärjestelmä, joka on ollut käytössä jo kauan, ja nyt sitten yhtäkkiä otetaan käyttöön kriteeri, joka koostuu tietystä lapsimäärästä, se luo aikaan valtavia ongelmia. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia ja pyydän anteeksi, että hiukan usuttelin teitä. No, kollega Tarabella, teillä on vielä yksi minuutti. Alle yksi minuutti, lupaan sen hyvä puheenjohtaja. Olen iloinen, että komissio pitää kiinni tästä oikeusperustasta 43.2. En voi vastata kaikille kollegoille. Olen iloinen, että suuri enemmistö kulkee samaan suuntaan, että tuetaan tätä komission alkuperäistä ajatusta ja myös tämä koulutusvalistus on vieläkin tärkeämpää kuin ehkä tämä jakeluaspekti. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia panosta, panoksesta, joka oli erittäin hyödyllinen. Świetnie, bardzo dziękuję panu posłu sprawozdawcy. Zapewne Hienoa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, että olitte näin lyhytsanaisia. On sanomattakin selvää, että tähän asiaan palataan vielä useampakin otteeseen. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin. Eilen keskustelimme jo Milanon maailmannäyttelyn tieteellisen ohjauskomitean puheenjohtajan Franz Fischlerin kanssa ja tänään tämä aloittamamme keskustelu jatkuu. Muistanette, että kollega De Castro ehdotti sitä, että kutsuisimme tänne arvokkaita vieraita, arvovaltaisia vieraita, jotka voivat esittää meille uusia ajatuksia tähän tärkeään maailmannäyttelyyn liittyen. Tämä on sekä Euroopalle että koko maailmalle tärkeä näyttely. Ja tänään vieraana on Ricardo Valentini. Hän on toiminut monilla aloilla, kansainvälisissä järjestöissä ja komiteoissa. Ja pitemmittä puheita annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä, kollega Valentini. Good morning, everybody. And, uh... Huomenta kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Barillan elintarvikekeskuksen puolesta. Milon pöytäkirjan puolesta haluaisin kiittää kaikkia teitä täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on hieno mahdollisuus meille esitellä milloin on pöytäkirja esitellä sen takana olevia ajatuksia. Haluaisin kiittää myös komiteamme puolesta tätä tilaisuutta. Meillä on monia järjestöjä mukana, jotka ovat jo allekirjoittaneet Milanon pöytäkirjan, ovat jäseniä, muun muassa WWF, Save the Children, järjestö muun muassa Food Tank ynnä muut, ja yli 5000 yksilöä on myös allekirjoittanut tämän pöytäkirjan. Tämä prosessi tulee jatkumaan ja kasvamaan, ja olemme hyvin tyytyväisiä, että saimme mahdollisuuden esitellä tämän protokollani pöytäkirjan täällä. Tämä on hyvin ajankohtainen keskustelu, jota käymme. Tilanne on kriittinen liittyen maailmanlaajuiseen maatalouden tilanteen, tilanteeseen kestävyys on uhattuna. Lähes 200 miljoonaa ihmistä on ollut kriisissä. Nyt on 7 miljardia ihmistä maapallolla ja 9 miljardia vuoteen 2050 mennessä. Ja tämä on viimeisen 50-60 vuoden aikana. Eli maapallon väestö on kaksinkertaistunut 50-luvulta lähtien, ja tämä suuntaus jatkuu. Eli me pitää kysyä itseltämme, ottaako järjestelmä tätä haastetta kiinni maataloudessa. Totta kai se on, on parantanut, olemme yrittäneet ruokkia kaikki ihmiset, mutta nyt voidaan sanoa, että sitä laskun maksavat ympäristö muun muassa, ja kohtaamme suuria haasteita. Saa nähdä, voimmeko ruokkia tulevaisuudessa ihmiset Haasteita ovat myös ilmastonmuutos, kaupungistuminen, Kahdeksan kymmenestä ihmisestä tulee asumaan kaupungeissa 2050, eli kyseessä on kriittinen tilanne, eli tarvitaan pohdintaa. Edessämme on myös suuri mahdollisuus. Milanossa järjestetään maailmannäyttely. Kyseessä on eurooppalainen tapahtuma, joka on, tapahtuu siis Euroopassa siellä mukana on eri toimijoita ympäri maailmaa, ja he puhuvat siitä, miten ruokkia maapallo ja miten parantaa teknologioitamme, agrielintarvikejärjestelmiä, ja voimme ryhtyä tärkeisiin toimiin ja saada tästä konkreettisia tuloksia. Haluamme välttää sen, että tämä olisi ainoastaan näytöstä, tämä maailman näyttely. Haluamme saada myös jotain kestävää tulevaisuudelle. Edessämme on kriittisiä ongelmia ja Milanon pöytäkirja perustuu kolmeen paradoksiin, joka liittyy elintarvikkeisiin ja ravintoon. Ensimmäinen paradoksi, ja tässä kuultiin hetki sitten keskustelua, joka oli hyvin mielenkiintoista. Puhuitte hedelmistä ja vihanneksista ja ö, dieteistä. Eli tämä paradoksi liittyy ö, liha, liikalihavuuteen ja huonoon ravitsemukseen. On noin 800 miljoonaa ihmistä, jotka ovat aliravittuja maailmassa, ja 1,5 miljardia ihmistä, jotka ovat yli painoisia, joilla on enemmän ruokaa kuin mitä on tarpeen. Eli usein he ovat siis ylipainoisia. Ja kyseessä on, on, ovat ongelmat, joita me kohtaamme. 5-60 no, miljoonaa ihmistä kuolee huonon ravitsemuksen takia tai koska ei ole, ei ole ruokaa, koska he ovat syöneet liikaa. Ja he sairastuvat muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin ja kuolevat ennenaikaisesti. Toinen paradoksi liittyy maankäyttöön ja maatalouteen ja, siinä, ja toimiin siinä. Näemme, että 47 viljan tuotannosta käytetään ihmisten ruokkimiseen, 33 prosenttia menee eläinten ruokkimiseen, jossa karjaan 7 prosenttia käytetään biopolttoainetuotantoon. Ja tämä osuus kasvaa. Eli tämä heijastelee sitä, miltä tulevaisuus tulee näyttämään maatalouden kohdalla. Pitääkö meidän ruokkia ihmiset, lehmät vai autot? Eli mitä meidän pitää tehdä? Meillä on tarpeeksi maata. Tiedämme, että maat otetaan nyt kaikkialla käyttöön esimerkiksi Afrikassa, mutta tuleeko meillä olemaan tarpeeksi maata? Tällä on myös vaikutusta myös siihen, mitä me syömme, sillä monissa maissa siirrytään kasvispitoisesta ruoasta kohti proteiinipitoisempaa ruokaa. Ja tämä luo aikaan epätasapainoa. Ja kolmas paradoksi liittyy elintarvike- ja keittiöjätteisiin. Eli me, me, meillä on edelleen maailmassa nälkää, mutta toisaalta myös ruoka heitetään hukkaan. 1,3 miljardia tonnia ruokaa heitetään hukkaan. Tällä voitaisiin ruokkia neljä kertaa se määrä ihmisiä, jotka ovat nyt aliravittuja. Kiintiöjäte Euroopassa on 30-35 prosenttia kokonaistuotannosta, joten tämä on hyvin korkea luku. Ja myöskin hävikkiä on paljon elintarvikkeissa, eli monia tuotteita ei pääse markkinoille asti edes. Eli erityisesti köyhimmissä maissa tämäkin on tärkeä asia ottaa huomioon. Vaikka olemme saaneet aikaan kasvua sillä, että järjestelmämme on parempi elintarvikkeissa ja maataloudessa, edessä on kuitenkin haasteita ja päätöksiä pitää tehdä. Eli tämä Milan protokolla ja pöytäkirja siinä se on kutsu toimia ja siinä on kolme tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on vähentää nälkää ja edistää hyvää elämäntapaa, hyvää äh, ravintoa muun muassa. Eli tämä liittyy YK on kestävän kehityksen tavoitteeseen vähentää äh, nälänhätää, tässä tapauksessa erityisesti tarkastellaan tämän aliravitsemuksen löytämistä, sillä sitä ei usein ole havaittavissa tilastoista, joten haluamme avata tätä tietoa enemmän. Lisäksi haluamme parantaa elintarvikkeiden elintarvikkeiden käyttöä myös kausiluontoisesti, mutta vuodessa on siis ajanjaksoja, jo, joissa köyhissä valtissa ei ole tarpeeksi ruokaa, ja vuotuinen keskiarvo saattaa siis riittää. Silloin saattaa olla tarpeeksi ruokaa, mutta tiettyinä vuoden aikoina ei välttämättä ole tarpeeksi ruokaa, erityisesti köyhissä valtioissa. Ja tämä saa erityisesti aikaan sitten tätä aliravitsemusta. Lisäksi pitää kasvattaa ihmisiä, saada aika lisää tieteellistä tutkimustietoa elintarvikkeista. Toinen tavoite on luoda puitekehys sille, että olisi kestävämpää maataloutta erityisesti. Tarvitaan tavoite vähentää ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja että rajoitettaisiin 5 prosenttiin tämä sitten, jos ajatellaan uusiutuvia energioita. Ja rahoituskeinottelun äh, keinottelua pitäisi vähentää. Tämä on siis paketti, jota haluamme edistää tällä protokollalla. Kolmas tavoite liittyy tähän keittiöjätteeseen tai elintarvikkeiden jätteiden vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää näitä jätteitä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Voimme saavuttaa tämän, jos kaikki yhdessä kansalais- yhteiskunta, yritykset, hallitukset, järjestöt tekevät tämän asiassa, asian parissa yhteistyötä lopuksi. Eli monet järjestöt ovat tässä jo mukana. Yksityisiä yrityksiä, kansalaisjärjest- kansalaisjärjestöjä, yksilöt. Yli 5000 ihmistä on jo mukana tässä. Yli 5000 on jo allekirjoittanut ja kannustamme teitä menemään internettiin ja katsomaan tätä tekstiä ja voitte osallistua keskusteluun. Eli mitä me nyt pyydämme todellista sitoutumista. Maailmannäyttely on tulossa kohta. Ensinnäkin haluaisimme teitä, pyytää teitä yksilöllisinä parlamentin jäseninä levittämään tietoa tästä protokollasta ja sen ideoita. Esimerkiksi jäsenvaltioissa voitte tiedottaa tästä prosessista Toiseksi voisitte ottaa huomenna mahdollisuuden myös itsekin antaa panoksenne tähän protokollaan. Voisitte käydä keskustelua ja ponnistella sen eteen tehdä töitä täällä parlamentissa, joten olemme käytössänne. Otamme vastaan ehdotuksianne, jotta saataisiin myös parlamentti paremmin mukaan tähän hyvin tärkeään prosessiin. Joten kutsumme teidät kaikki mukaan tähän foorumiin Milanossa joulukuun neljäs päivä, jossa pöytäkirjasta keskustellaan, joka on tämmöinen ruohonjuuritasolta lähtevä lähestymistapa, ja sitä keskustellaan sitten muodollisesti, ja sitten instituutit voivat, toimielimet voivat käyttää sitä sitten ja hyödyntää, äh, hyödyttää näin ollen kaikkia eu kansalaisia. Kiitos. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za tą ciekawą prezentację. Paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta alustuksesta, arvoisa professori. Yksi pyyntö. Olisi hienoa saada tämä alustus myöskin kirjallisessa muodossa käyttöön sekä edustajilla että sihteeristölle. Ja jos teillä olisi vielä lisäinfoa tarjottavananne ja haluatte välittää ne meille, niin olkaa hyvä, vaan nämä ovat erittäin mielenkiintoisia asioita, joita otitte esille. Valitettavasti kaikki eivät voineet tänään osallistua tähän kokoukseen, koska kyse on viimeisestä valiokuntapäivästä, mutta olisi hienoa, jos nämäkin kollegat voisivat saada nämä tiedot käyttöönsä. Ja nyt kollega De Castro, hän on ollut hyvin aloitteellinen tällä saralla ja sitten puheenvuoro siirtyy muille jäsenille. Olkaa hyvä, kollega De Castro. Ricardo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ricardo Valentinille tästä tärkeästä esityksestä. Milanon pöytäkirja saa yhä enemmän ja enemmän tukea kansalaisjärjestöiltä ja muilta tahoilta. Ja aivan varmasti tämä tulee olemaan yksi planeettamme tärkeimmistä haasteista ja viitekehyksistä. Eilen puheenjohtajamme sanoi, että me tapaamme Franz Fischlerin, joka on tämän tieteellisen komitean puheenjohtaja ja avasi keskustelun planeettamme haasteista ja mahdollisuuksista, joita Expo voi tarjota ensi vuonna, miten voimme ruokkia väestömme, taata biodiversiteetin, taata energian, tuotannon ja niin edespäin. Tässä maatalousvaliokunnassa oli myös hienoa kuulla näistä asioista ja me olemme puhuneet paljon YMPn uudistuksesta. Edustaja Deshän on sanonut, että pitäisi tuottaa enemmän vähemmillä resursseilla olosuhteissa, jotka koko ajan muuttuvat. Jotkut maat ovat hyvin protektionistisia meidän pitää ajatella myös, miten markkinatasapaino muuttuu kulutustottumusten ja kulutustuotteiden mukaan. Meidän pitää totta kai jatkossakin tuottaa lihaa, maitoa ruokiaksemme väestön. Se vaikuttaa markkinoihin ja silloin maataloustuotteiden e-, e-, elinkaaria esiintyvyys voi olla hyvin häilyvää. Ongelmat ovat kuitenkin vähän erilaisia eri maissa, mutta markkinoiden epävarmuus luo nämä vaikeudet ja YMPn reformi, joka toteutettiin, ei ehkä ollut riittävä. Ei pystytty ennakoimaan näitä haasteita maailmassa, näitä riskejä pystytty ennakoimaan silloin, kun meidän pitää taata pysyvät resurssit ruokkia planeettamme väestö. Tässä keskeisin sisältö, jos ajattelemme Milanon pöytäkirjaa, siinä sanotaan selkeästi, että pitää pystyä hallinnoimaan luonnonvaroja, harvinaisiakin luonnonvaroja, ja taistella esimerkiksi sellaisia ilmiöitä vastaan kuin maan laiton valtaus tai anu, pakkolunastus. Afrikassa erityisesti Tämä on tullut käytännöksi tässä valiokunnassa lähtee kesäkuussa Milanoon viralliselle työmatkalle ja toivon, että muiden valiokuntien ja puolueryhmien kollegojen kanssa ennen tämän Expon virallista avausseremonioita, niin me voisimme tavata ennen sitä ja keskustella näistä maailmanlaajuisista haasteista ja antaa ja luoda tärkeitä poliittisia linjauksia, kun ajattelemme tuhlausta, resurssien hallinnointia, mitkä ovat mahdollisuudet meidän järjestelmille selvitä näistä haasteista. Kiitos Valentiini teidän esityksestänne. Paljon kiitoksia kollega De Castro. Seuraavana edustaja Schreier. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyt kysymys kun kyse on uusista elintarvikkeista, eli uuselintarvikkeista, niin Twenten yliopisto ovat tässä toiminnassa mukana. Ja tulevaisuudessa me tarvitsemme tällaisia uuselintarvikkeita. Me olemme aika lailla pidättyväisiä tässä valiokunnassa, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että me emme voida tuottaa elintarvikkeita kuten 2000 vuotta sitten, joten ihan lyhyesti tässä viitataan tieteeseen, mutta sen pitäisi saada vielä painokkaampi rooli tässä yhteydessä. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Pan poseł Hazakamp. Edustaja Hazekamp. Ehm, Paljon kiitoksia. Sydämelliset kiitokset vieraallemme näistä tiedoista. On hienoa, että täällä valiokunnassamme teidän ääni tulee kuuluviin. Minulla olisi lukuisia kysymyksiä mielessä, mutta eläinpuolue, jota minä edustan, niin voimme todellakin kaikilta osin tukea näitä ehdotuksianne, jotka löytyvät kertomuksesta. Mutta yksi kysymys. Nämä tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia, mutta myöskin mielestäni tarpeellisia. Ja tästä syntyy melkoisen hankala tehtävä ja kysyisinkin, että voiko tämä olla saavutettavissa tämä tavoite? Eli kun Euroopan maatalouspolitiikan ainoa tavoite näyttää olevan tuotannon lisääminen. Bardzo dziękujemy wyczerpały się zgłoszone propozycje osób do Kiitoksia. Näin olemme kuulleet kaikki kommentit, kaikki, jotka ovat olleet äänessä. Olkaa hyvä, kollega Schreier. Vraag Des. u toe. Des, Herr Vorsitzender. Edustaja Des. Ich, äh... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ryhmäni puolesta niin kiittää teitä tämänpäiväisen keskustelun järjestämisestä. Ja kiitokset myöskin aloitteen tekijälle, kollega De Castrolle. Milanon prosessin pohjalta voidaan aloittaa tärkeät keskustelut. Halusin käyttää puheenvuoroa, koska tässä viitattiin tuotannon kasvuun. Tiedämme, että Aasiassa tuotantokasvuluvut ovat huomattavan paljon suuremmat 30 vuoden ajan tuotannon kasvu viljan puolella oli 1 prosentin luokkaa ja lihan puolella 6 prosenttia, Aasiassa 385 prosenttia. No tietenkin tässä tämäkin seikka pitäisi huomioida teksteissä. Me tarvitsemme Euroopassa tehokasta ja ympäristöystävällistä maataloutta. Ja jos me nyt kampitamme maataloutta, eli että siirtyy tuotanto Aasiaan, niin silloin eläin- ja ympäristösuojelutasot laskevat, koska niitä ei sovelleta Aasiassa, Aasian maissa. Mutta on hienoa, että tämä keskustelu on lähtenyt tästä liikkeelle. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tämä tämänpäiväinen keskustelu luo oivan pohjan YMPn tulevaisuuden tarkastelussa. Eli tämä on hieno lisä, jonka te tarjositte meille arvoisa professori ja osoititte, minkälaisten haasteiden edessä me nyt seisomme. Mutta meidän täytyy keskustella myöskin konkreettisista kysymyksistä puolivälin arvioinnin yhteydessä. Tarkoitan siis YMPstä. Tulkit antoivat meille vielä 10 minuuttia lisäaikaa, joten arvoisa professori, te, teillä on vielä noin 7-8 minuuttia vastausaikaa tarjolla. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos tulkeille joustavuudestaan. Kysymykset ovat hyvin tervetulleita. yksi tieto, eli Milanin protokollan materiaali on tämän salin ulkopuolella, eli saatte tämän tietopaketin pöytäkirjasta. Se on netissä tietysti myös. Eli näihin kysymyksiin. Eli tiede on hyvin tärkeä. Toisaalta elintarvike- ja ravitsemuspohjainen tieto. Meidän pitää tietää enemmän aliravitsemuksesta ja vääränlaista ravitsemuksesta, miten parantaa tätä. Tämä tärkeä aihe on myös ollut ryhmiä, jotka ovat tehneet työtä diabeteksen parissa, sillä se on hyvin lailla levinnyt tauti Euroopassa ja koko maailmassa. Joten meidän pitää muuttaa paradigmaa ja tiedellä on tärkeä rooli toisaalta. Meidän pitää pyrkiä parantamaan teknologioitamme, jotta vaikutukset maatalouden vähentyvät. Nanoteknologia, jonka mainitsit, on yksi tärkeä välineistä, jota voidaan käyttää muun mm. muassa lannoitteiden lannoitteiden levittämiseen. Ja niistä voidaan sitten saada arvokasta tietoa nanoteknologioista, joten meillä on vielä avoin maailma, jota tutkia, jotta voimme kohdistaa muutoksia tähän paradigmaan. Joten tämä on, tässä on todellakin paljon vaihtoehtoja, joten hienoa, että tämä kysymys esitettiin toiseksi. Kyllä tämä kasvun ja tuotannon paradigma ja eläinten käyttäytyminen liittyy tähän kysymykseen. Pöytäkirjassa yhdessä kappaleessa on osa, jossa käsitellään eläinten hyvinvointia. Haluamme itse asiassa lisätä siihen viisi sääntöä, jotka pätevät eläinten käyttäytymisen. Tämä on osa pöytäkirjaa, että voimme saada tietoa tästä eteenpäin. Ja kyllä, mitä tulee tähän tuotannon lisäykseen, niin ravitsemus ei tarkoita, ravinto ei tarkoita ainoastaan tuotantoa. Tätäkin paradigmaa pitää muuttaa. Se, että enemmän ruokaa tarvo, tarkoittaa enemmän ravintoa. Eli tätä kysymystä pitää nähdä hieman, käsitellä hieman eri tavalla. Saattaa olla enemmän ruokaa, mutta ei välttämättä parempaa ravintoa. Joten meidän pitää tehdä elintarvikejärjestelmän parissa kokonaisvaltaisesti, eli ei toiselta vain elintarvikkeet versus ravinto. Tämä on todellinen muutos. Välillä vähemmän tuotantoa saattaa parantaa ravintoarvoa. Joten tämän parissa on vielä paljon töitä. Ja toisaalta on myös vaatimuksia lokalisoida uudestaan tuotantoa Eurooppaan tuodesta takaisin. Ja se on tärkeä aihe myös. Olemme tyytyväisiä äh, tähän ja otamme tämän huomioon mielellämme, joten kiitos panoksestanne. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Jesteśmy bardzo... Me kiitämme teitä, arvoisa professori. Se, mitä totesitte, niin on meille erittäin paljon hyötyä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset teille. Kiitokset myöskin kollega De Castrolle. Ja tämä olikin esityslistamme viimeinen kohta. Vielä yksi lyhykäinen asia, joka pitäisi käsitellä. Ja se liittyy koordinaattoreiden antamien suositusten hyväksymiseen. Pyydän anteeksi. Niin mitä koordinaattoreiden kokoukseen ja pöytäkirjaan tulee, niin olette saaneet tiedot käyttöön. Ja jos teillä ei ole mitään huomautettavaa näihin teksteihin, niin suositukset voidaan hyväksyä. Seuraava kokous järjestetään heti 3. joulukuuta. Ja silloin uusi komission jäsen on vieraanamme. Jos teillä on tähän kokoukseen liittyen vielä jotain ehdotettavaa, niin olkaa yhteydessä koordinaattoriin, niin voisimme jo ehkä välittää kysymyksiä komission jäsenelle ennakkoon, jotta hän tietää, mitä tuleman pitää. Tiedän, että kuulemistilaisuus on jo järjestetty ja silloin saimme purettua sydäntämme, mutta ehkä olisi hyvä myöskin tämän kokouksen alla olisi hyvä kertoa hänelle, mitä haluamme hänen käsiteltävän, kun hän on komissiossa asiaan liittyvän aihealueen tärkein edustaja. Oikein paljon kiitoksia ja tapaamisiin. Kiitokset, että jaksoitte olla täällä loppuun asti uleensa käy niin, että esityslista on hyvin pitkä, mutta sille me emme vain mahda mitään. Kiitoksia.